Dear colleagues, I would like to start our... Hyvät kollegat, aloittaa esittävän päivän kokouksen. Tervetuloa kaikille, niille jotka paikalla ovat. Ensimmäinen kohta esitylistalla on esitylistan hyväksyminen. Keneltäkään ei ole muutosehdotuksia verrattuna tähän luonnokseen, joka, esitykseen, joka teillä on. Käytän sitten tilaisuutta hyväkseni ja sanon, että nämä, tämä aikataulu, jonka myötä on allokoitu ajat yksittäisille kohdille, niitä täytyy pitää alustavina, koska kun meillä ovat nämä kaikki asiat nyt tässä esityslistalla, niin olisi nyt kovin vaikea esittää mitään tarkkoja aikoja allokoinnista, joten kun mietitte milloin lähdette ja tulette, niin ottakaa se huomioon. Toinen kohta esityslistalla ovat puheenjohtajan ilmoitukset. Mitään erityistä minulla ei ole ilmoitettavaa tällä hetkellä, joten voimme mennä kolmanteen kohtaan esityslistaa, jossa jatketaan keskusteluja yleisasetuksesta 2014-2020. Saatatte muistaa, että viime kuukausien aikana olemme nyt koko ajan keskustelleet ja keskittyneet eri kohtiin sääntelykehystä. Tänään, kun ajatellaan näitä kaikkia kohtia, jotka liittyvät uuteen sääntelykehykseen, meillä on alueiden komitean esittelijät mukana aina kun sitten keskustellaan asetuksesta, niin 10 minuuttia annetaan alueiden komitean kollegolle. Ja yleisasetuksesta Esitteli on Katjussa Marini. Haluan komiteasta hän ei voi olla paikalla tänään, joten meillä on alueiden komitean puheenjohtaja Mercedes Bresso. Ja haluaisin tämän kohdan käsittelyn antamalla Mercedes sinulle. Valitettavasti vain 10 minuuttia, toivottavasti se riittää. Sitten jatkamme esittelijöillä ja muilla kollegoilla, jotka haluavat puheenvuoron pitää tänään. Mercedes Bresso, rouva puheenjohtaja, teillä on puheenvuoro. Grazie, president. Kiitos puheenjohtaja, rakkaat kollegat, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Ennen kaikkea kiitokset tästä kutsusta tulla puhumaan teidän valiokuntaanne. Kuten huomaatte, minä edustan tässä esittelijäämme. Se on meille äärimmäisen tärkeä lausunto ja ehkä minun läsnäolo osoittaa myös, minkä merkityksen annamme tälle. Alueiden komiteassa me olemme ensimmäisen esittäneet kantamme tähän pakettiin ja me haluamme saada äänemme kuuluville ja raikkaasti myös totta kai. Ja kun sen ensin ehdimme tehdä, niin ehkä ensin pääsimme myös vaikuttamaan ainakin paremmin myös lainsäätäjän toimiina. No niin, mennäänpä sitten suoraan aiheeseen tässä. Meidän valiokunnassamme se hyväksyttiin 5. päivä maaliskuuta yksimielisesti ja sitten kolmas päivä toukokuussa tuskin meidän kantamme muuttuu suuntaan jos toisenkaan, ainakaan merkittävästi. Ensinnäkin tämä monen tason hallinto ja kumppanuusperiaatteet. Monen tason hallinto, kuten tiedätte, on meidän komiteamme huomio keskiössä ollut. Ja totta kai toisiaisuusperiaatteen nojalla me haluamme, että myös paikallis- ja alueviranomaiset ovat täysimittaisesti mukana, kun laaditaan, käydään neuvotteluja ja ruvetaan soveltamaan eri säädösten ja strategisten papereiden soveltamista. Kumppanuus on siis erittäin tärkeää, mutta myös operatiiviset ohjelmat. Me olemme sitä mieltä myös, että ei ole oikein, että alue- ja paikallisviranomaiset on ikään kuin myös verrattu kansallisyhteiskunnan toimijoihin tai yksityisen sektorin kumppaneihin. Siksi me haluaisimme, että me olisimme myös täysimittaisesti mukana, kun kumppanuussopimuksia ruvetaan laatimaan edustaen näin alueen paikallisviranomaisia. Ennen kaikkea hyvin lukuisissa tapauksissa Euroopassa, joissa myös jäsenvaltion sisällä näillä alueilla on tärkeä osansa operatiivisten ohjelmien hallinnoinnissa ja rahoittamisessa – siis että olisimme täysimittaisesti mukana. Alueiden komitea seuraa siis valppaasti Molin tason hallinnon toteutumista ja me otamme siihen kantaa. Vastahan me saimme tästä käytännössäännöt käsimme kumppanuutta varten. Me aiomme eritellä erittäin seikkaperäisesti itse kumppanusopimuksissa, joita jäsenvaltiossa laaditaan. Sen selvittämiseksi, että alue yhteisöt riittävästi on otettu mukaan, kun sopimuksia on laadittu. Toiseksi haluaisin puhua siitä, että keskitetään ja integroidaan rahojen osoittamista näitä rahastoja. Meidän mielestämme on hyvä, että rakennerahastoja kyllä keskitetään rajoitettuun määrään painopisteitä teemoihin, jotka liittyvät Eurooppa 2020 strategiaan. Kuitenkin me toivomme, kuten nähdään myös työasiakirjasta, enemmän joustoa, kun painostaloite valitaan. Näin olemme, olemme esittäneetkin, että poistettaisiin vähimmäiskynnykset, kuten komissio on esittänyt, niin että alue- ja voisivat tehdä itse valinnan temaattisten painopisteiden joukosta Eurooppa 2020 strategiassa 20, siis valittaisiin ne, josta eniten pidetään olemme myös sitä mieltä, että jos saadaan tehokkaita tuloksia aikaan, kohesiopolitiikan täytyy perustua alueellisuuteen niin, että mukana ovat myös alueelliset toimijat. Alueellisia teemoja ei voida määritellä pelkästään täällä Brysselistä käsiin, vaan siinä täytyy yhteistyötä harjoittaa myös alueen paikallisviranomaisten kesken. Mitä sitten tulee yhteisiin strategisiin puitteihin, joka viime viikolla julkaistiin, kyse on totta kai vielä työasiakirjasta, mutta alueiden komitea kyllä kertoo kantansa siihen oma-aloitteisella lausunnollaan. Näin voitaisiin taata se, että koordinoidaan todellisesti rahastojen käyttöä, varsinkin maaseudun kehittämistä, aluekehitysrahastoa ja sosiaalirahastoa myös kaupunkihankkeissa niin, että meillä olisi todellisia mahdollisuuksia toteuttaa monen rahaston keskeisiä ohjelmia. Me olemme sitä mieltä, että tämä yhteinen puite liittyköön myös asetukseen. Toisin sanoen, että se täytyy hyväksyä yhteispäätösmenettelyssä, myös Euroopan parlamentissa siis. Kolmanneksi haluaisin puhua kohesiopolitiikan arkkitehtuurista ja alueiden roolista, varsinkin muutosvaiheessa olevista alueista haluaisin puhua. Tässä on ajatellut, että tulisi uusi siirtymävaiheessa olevat alueet, luokka, kun otetaan huomioon myös Eurostatin uusimmat tiedot, niin siellä on yhä enemmän alueita mukana. Luvut osoittavat, että joillakin alueilla menty jopa taaksepäin, vaikka ne ovat aikaisemmin kehittyneet. 90 prosentin alle siis on menty PKTL verrattuna johtuen talouskriisistä, joka osuu monesti nimenomaan alueisiin, jotka ovat globalisoituneet ja tuottavia, mutta ovat nyt jääneet pois kansallisen kilpailun kärryiltä. Yleisesti ottaen on vähennetty on pkt lastuotkohden laskenut, varsinkin monissa eurooppalaisissa moottorialueissa. Tämä johtuu myös maapalloistumisesta ja kriisin vaikutuksista, kun ovet ovat autuneet kansainvälisille markkinoille. Tämä uusi alue, siirtymäkauden alueet, on meille huolestuttava, kun ajatellaan keskustelun kehittymistä ja neuvostossa varsinkin. Nyt jos sopii, toistaisin vielä, että on välttämätöntä, että me saisimme aikaan keskustelua eri valiokuntien kesken. Ei ole, ei ole kyse niinkään vain aluevaliokunnista, vaan täytyy muistaa myös budjettivaliokunta, koska tässä on ongelmia olemassa tässä ryhmässä. Sitten ehdollisuus ja suoritus. Alueiden komitea on usean otteeseen ilmaisut kantansa, että me emme voi hyväksyä pelkästään makrotaloudellisia ehtoja. Ei ole oikein, että alueen paikallisviranomaiset koheesiopolitiikassa ovat ikään kuin panttivankina ja heitä rangaistaan vakauspolitiikasta, vaikka ei ole, jos ei ole joissakin on noudatettu jäsenvaltiotasolla omia velvoitteita julkisessa varainkäytössä. Sitä paitsi meidän mielestämme on välttämätöntä myös, että joust, tavoitetaan ex ante ehtoja. Ne ovat liian yksityiskohtaisiakin. Esityksessä ennen kaikkea edellytetään, että säilytettäisiin muutos nelosliitteeseen. Erityisesti on kyse meidän 63 tarkistuksestamme, että olisi yksinkertaistamista interventioissa, ainakin pyrkimystä. Me olemme paljon työstäneet niin nimenomaan tätä teemaa. Tavoitteena olkoon jatkossakin yhteenkuuluvuus ja lähentyminen, eikä ero, eroavaisuus. Siksi täytyy miettiä tätä ehdollisuutta ex ante, koska se saattaa rangaista niitä, jotka ovat hankalassa jamassa. Muistutettakoon, että ehdollisuus ei saa toteutua niin, että tulee rahoitusseuraamuksia, kuten on ajateltu tässä suoritussuuntautuneisuudessa. Ennen kaikkea on hyvä muistaa kak, kahta näkemystä. Ensinnäkin siinä, että korvataan jotenkin silloin, kun ei ole, jos on pärjännyt, täytyy muistaa myös yhteisvastuun tunne, ja meidän täytyy niin ikään päästä käsiksi näihin varaumin. Me haluamme kuitenkin ennen kaikkea joustoa. Tekstistä löytyy yksityiskohtaisempi tietoja tästä. Sitten viidenneksi hallintosääntöjen, kuten myös valvonnan eli tilintarkastuksen yksinkertaistaminen. Kun ajatellaan hallintosääntöjä, niiden yksinkertaistamista, me haluamme todellista yksinkertaistamista aikaa määräyksissä. Vaikutelmamme on, että uusi esitys edellyttää yksinkertaistamista, mutta vain komission puolella, mutta monimutkaisuus vain lisääntyy valvonnassa ja tilintarkastuksessa, kun ajatellaan alueellisia, paikallisia ja kansallisia viranomaisia. Niin ikään meillä on omat epäilymme niin siinä, että meillä olisi uusi ministeritason ministeriötason akkreditointitaho, koska se tekee hyvin raskaaksi tämän jo raskaan tilintarkastuksen alueellisella ja paikallisella tasolla. Kuten totesinkin, me olemme tehneet yksinkertaistamisesityksiä myös omassa paperissamme. Kehotan teitä tutustumaan niihin. Toivottavasti otatte ne myös huomioon, koska monissa, monilla alueilla nimenomaan toteutuvan rahaston hankkeet ja siellä on myös kykyä erikoistumiseen. Lopuksi vielä alueellisuudesta tässä tulevassa kohesiopolitiikassa. Meidän mielestä siitä ei voida poikita tulevassakaan ohjelmoinnissa. Sen on oltava siellä tämä alueellisuus. Ja siksi olemme iloisia niistä esityksistä, joita komissio on tehnyt alueellisen kehityksen takaamiseksi ja integroidun lähestymistavan omaksumiseksi. Mutta viittamme vielä näihin monimutkaisuuksiin, joita on toteuttamisessa. Meillä on myös tämä Neo-Urban-hanke, mutta siinä huolenamme on, että liikaa on erilaisia tavoitteita, jotka yhtäältä, mitä nyt sanoisin, kun ajatellaan alueellista kehitystä, paikallista kehitystä tai kaupunkikehitystä, niin siinä tavallaan temaattinen keskittyneisyys kärsii, eli sitä on syytä vielä miettiä. Niin ikään peräänkuulutamme lähestymistapa, että voitaisiin kehittyneempiä alueita vielä rahoittaa kaupungeissa muun muassa, ei pelkästään palveluita, vaan myös infrastruktuuria. Totta kai on syytä myös rohkaista operatiivisten ohjelmien kehittämistä niin, että mukana useita alueita e, e, tietyillä maantieteellisillä alueilla. Tämä liittyy myös makroalueellisiin strategioihin osana kohesiopolitiikkaa. Me toivomme, että erityisesti mietittäisiin äärialueita, jossa väestö on vähän. Loppupäätelmämme on, että me kehottaisimme teitä tutustumaan meidän lausuntoomme. Siellä on 60 muutosehdotusta suhteessa komission tekstiin ja minä toivon, että niistä on hyötyä teidän pohdiskelussanne regivaliokunnassa. Me olemme sen puolesta, että sosiaalirahaston, niin no, Simitsi ei ole me, sosiaalirahastosta sen enempää todennut, mutta kuitenkin tämä liittyy tematiikkaan. Valitettavasti hänkään ei voi olla läsnä nyt, mutta me olemme sen puolesta, että kohesiopolitiikkaan otettaisiin mukaan siis sosiaalirahastossa nämä yhteiset strategiset puitteet ja haluamme myös sen alueellistamista missä sitä ei ole vielä toteutettu joillakin alueilla. Se on jo alueellistettu, mutta haluamme, että alueellistaminen vielä menisi pidemmälle siellä, missä se ei ole toteutunut. Kiitoksia kovasti teidän huomiostanne ja kutsustanne. Kiitos. Thank you uh, very much, uh, Madam President. Kiitoksia, Euroopan puheenjohtaja. Haluaisin nyt ehdottaa, että kuulemme reaktiot tähän mitä puheenjohtaja esitti ja sitten myöskin mitä esittelijät ehdottavat. Ja aloitan Konstantse Kreelistä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin reagoida aivan lyhyesti ja haluaisin ottaa vielä esille niitä aiheita, joista tänään oli tarkoitus puhua tässä keskustelussa. Haluan aluksi kiittää sydämellisesti siitä, että Rova Bresso on itse henkilökohtaisesti tullut valiokuntaamme. Se on meille suuri kunnia Minusta lausunto, jonka aluekomitean komitean valmistelut, joka olennaisimmiltaan käsittelee samantyyppisiä ongelmia kuin täällä valiokunnassa on keskusteltu. Ajattelen nyt ennen kaikkea tätä monen tason hallinnointia ja sitä, miten saadaan aikaan kumppanussopimuksia, Olemme siinä aivan samalla aaltopituudella. Myös kysymyksiä, joka liittyy yksinkertaistamiseen, se on asia, joka on meille sydämen asia. On vain muutamia sellaisia asioita, joissa on vivahdeeroja keskustelussa. Siitä syystä tästä on paljon apua, että alueiden komitea toivottavasti myöskin tulevaisuudessa harjoittaa voimakasta lobbailua jäsenvaltioissa. Mikä sitten on seuraava vaihe neuvottelussa neuvoston kanssa, niiden valmisteleminen? Siinä alueet uskoakseni todellakin ovat hyvin tärkeitä jotta voidaan täyttää se rooli, joka jäsenvaltioilla täytyy olla. Me olemme tänään katsoneet nyt joitakin asioita, jos te puhutte nimenomaan kaupunkikehityksestä, yksinkertaistamisesta ennen kaikkea tulee e-hallinnointiin, myöskin ristiinrahoitukseen, moni, moni, monilähteiseen rahoitukseen. Ja tästä haluaisin esittää muutaman kommentin. Ensinnäkin kaupunkikehitys. Sitä on lykätty, koska halusimme varmistaa sen, että Jan Olbrich on paikalla. Ja kuten työasiakirjasta käy ilmi, kaupunkikehitys on hyvin läheisesti yhteydessä yleiseen asetukseen ja myöskin aluekehitysrahastoasetukseen, ja siinä mielessä täytyy olla läheistä yhteistyötä kolmen esittelijän kesken. Tavoitteena on kaikkien osallisten taholta, että kaupunkikehitystä voidaan vahvistaa ennen kaikkea integroidussa, kestävässä lähestymistavassa. Ja tässä mielessä me olemme yhdessä kehitelleet ehdotuksen, että me todella antaisimme kaupungeille mahdollisuuden kehittää omia hankkeita, mahdollisesti myöskin saada tälle globaalia tukea. Tämä on sen asia, josta Jan Olbrich varmastikin tulee puhumaan aluekehitysrahaston osalta. Me olemme yhtä mieltä siitä, että 5 prosenttia, joka on katsottu vähimmäisosoituksena kaupunkirahoitukselle, kaupunkien ja ympäristön kehittämiselle, pitäisi todellakin osoittaa taas sellaisille kehityshankkeille, jos alueilla on mahdollisuuksia jatkokehitykseen, ajatella myöskin strategioita ja välineitä, joita asetukset esit- esitetään. ITI esimerkiksi. Mutta yhdessä asiassa viime viikolla oli vielä keskustelu jossa totesimme, että meidän on vaikea kuvitella, että tämä todella olisi kaupunkikehityksen kannalta parannus Euroopan unionissa. Nimittäin siis tämä luettelo 300 kaupungista, jotka jo olisi tarkoitus ottaa esille näiden kumppanuussopimusten puitteissa. Tässä meillä on suuria epäilyjä siitä, syntyykö tästä mitään eurooppalaista lisäarvoa, syntyykö tästä kaupungille mitään lisäarvoa, koska on olemassa erilaisia verkostoja, urban tai Eurocities, joissa on tällaista tiedonvaihtoa ja jossa myöskin parhaita käytänteitä voidaan todeta. Ja minun mielestäni tässä yhteydessä on tarpeetonta rasitetta näiden kumppanussopimusten työstämisessä, jos jo etukäteen, ennen kuin on selkeää käsitystä hankkeista – on olemassa luettelo kaupungeista. Olemme siis hyvin paljon sen kannalla, että vanhoissa olemissa olevissa verkostoissa toimitetaan, toimitaan ja että tämä 5 prosenttia rakennerahastovaroja todellakin käytetään uusiin hankkeisiin kaupungeissa. Lähtökohta, että kaupunki, kaupunkien ympäristöalueet, ympäröivät alueet, että nekin ottaisiin huomioon, että saataisiin aikaan uusia innovatiivisia toimenpiteitä, merkitsee sitä, että myöskin otetaan voimakkaammin huomioon kaupunkikehityksen alueellinen vaikutus. Ja tämä on juuri se asia, joka meille parlamenttina on tehtävänä viedä tätä eteenpäin, saada aikaan uutta näkemystä nimenomaan alueellista kohesiosta sopimuksissa, ja tämä on hyvin tärkeä kysymys. Varmastikin meidän täytyy vielä yksityiskohtien osalta yhdessä käydä keskustelua. Siitä varmastikin tulee varmasti merkitystä sekä sisällölliselle työlle, herra Olbrichtin työlle, aluekehitysrahasto esittelijänä. Meidän pitää katsoa, onko niin, että olisi järkevämpää saada aikaan tällainen prioriteettiakseli kaupunkikehityksen, osalta kehitellä sitä niin, että se yhdistettäisiin lukuisiin eh, temaattisiin kokonaisuuksiin ja akseleihin. Mutta nämä ovat sellaisia asioita, joista me varmastikin voimme vielä keskustella esittelijä Jan Olbrechin kanssa. Mitä sitten tulee yksinkertaistamiseen, mitä tulee rakennerahastovarojen käyttöön – haluaisin esittää muutaman kommentin. Varmastikin on oikein, että viiden rahaston yhdistäminen yhdeksi yleiseksi, jota käsittelee yksilöllinen asetus, niin että on sama lähestymistapa siinä, miten tutkitaan, arvioidaan, hallinnoidaan, seurataan, on hyödyllistä, se merkitsee yksinkertaistamisia. Tietysti pitkällä tähtäyksellä todellakin varmasti yksinkertaistamiseen, mutta Rova Bresso on oikeassa. Aika on sellainen vaikutelma, että tämä merkitsee sitä, että komissiolle tästä olisi vähemmän ongelmia kuin taas niille, jotka kehittelevät hankkeita. Kuitenkin e-kohesio voisi olla hyvin hyödyllinen väline silloin, kun todellakin valmistellaan ja pannaan toimeen asioita. Se voisi merkitä tuntuvia yksinkertaistamisia. Täytyy kysyä komissiolta, onko e-kohesion toimenpano hyvin valmisteltua, onko aina mahdollista, jos on todella tarvetta, että voidaan palata toimintaan, niitä käytetään papereita, sillä todellakaan jokaisessa yksityisessä yhdistyksessä varmastikaan niillä on valmiita valmistautumisvaiheessa, siirtymävaiheessa toteuttamaan kaikkea e-kohesion kautta. Meidän pitäisi kuitenkin kehottaa jäsenvaltioita olemaan tässä avuksi, sillä pitkällä tähtäyksellä tietysti tämä tulee olemaan se tie, jota kautta vähimmin ongelmin voidaan harjoittaa keskinäistä kommunikaatiota. Ja voisin kuvitella, että tämä osaltaan voisi yksinkertaistaa asioita. Jäsenvaltiot täytyy myöskin saada hyödyntämään asianmukaisesti teknistä apua. Täytyy kuitenkin katsoa, onko sellaisia järjestelmiä, jotka vastaavat tietosuojaa, niin että esimerkiksi sähköinen allekirjoitus tunnustetaan esimerkiksi, että tietyt tiedot todellakin varmistetaan niin, että ei voi tapahtua mitään. Nämä kuitenkin ovat sellaisia asioita, joista komissio varmasti voi tulevina viikkoina antaa tietoa siitä, miten tämä asiat voidaan varmistaa. Tämän ei varmastikaan tarvitse olla osa yleistä asetusta. Sitten täällä oli kysymys, joka liittyi tällaiseen monirahastomahdollisuuteen. Tässä komissio on kirjannut asetukseen lisää joustavuutta verrattuna nykytilanteeseen, jossa itse asiassa tämä ei ole mahdollista, jossa hankkeiden täytyy sitten erottautua niin, että oli kovat ja, niin kovat ja pehmeät osat, jotka liittyvät investointeihin. Tämä on nyt pyritty hoitamaan toisella tavoin. Valittavasti kuitenkaan tämä monirahoitus, monirahasto lähestymistapa ei täysin onnistu aivan hanketasolla, vaan vain prioriteettiakselien tasolla. Tässä olisi vielä pohdittava sitä, ja komissio voisi varmastikin tehdä ehdotuksen asiasta, voitaisiko tämä saattaa jopa hanketasolle asti, koska siitä varmastikin olisi, järke, tämä varmastikin olisi järkevää niiden kannalta, jotka työstävät hankkeita, niin että ei tarvitsisi erotella asioita yksittäisten rahastojen mukaisesti. Luonnollisesti tämä voi olla epätavallinen haaste myös komissiolle, mutta ehkä kuitenkin tämän tyyppisen haasteen hyväksyminen voisi olla hyödyllistä. Ja tätä kautta saataisiin sitten myönteiset vaikutukset tästä monirahasto lähestymistä vasta myöskin hyödynnetyksi. Kun mielessään käytetään monirahasto mahdollisuutta liittyy, tämä liittyy myöskin kustannusrahoituskysymyksiin – jos todellakin on työskentelyä hanketasolla jopa tällaisesta ähm, munirahastojärjestelmästä, silloin tämä äh, cost financing äh, kustannusrahoitus voitaisiin jopa lopettaa, koska nämä voitaisiin tällä korvata, mutta jos tämä ei onnistu hanketasolle asti, ehkä pitäisi 10 prosenttia kuitenkin kuten otettua rajoittaa tämän osuudeksi. Minun mielestäni tässä nyt olivat johdannoksi kaikki. Ja me voimme sitten jatkaa keskustelua. Thank you, Lambert. Kiitos. Sitten Lambert, etkö haluakaan puheenvuoroa? Joten odotamme muiden puheenvuoroja. On, haluakaa Alde, herra, herra Goodmanis. Whoever is to speak on behalf... Tai kuka nyt Alden puolesta puhuu esittelijä, varjoesittelijä. What, what, what, uh, what is... Ainoa asia, joka periaatteessa täytyy ratkaista, kun valmistellaan kumppanuussopimuksia. Mikä on tämä oikea alueiden osallistumisen aste? Koska sehän voi olla hyvin erilaista. Tällaisessa asiakirjassa sitä nyt valaistaan ensimmäistä kertaa. Ja pääkysymys, uskon että parlamentille se pääkysymys on, jos sitä on tutkittu kansallisvaltion sisällä, mikä on yleensä komission asenne, ja jäsenvaltiossa, jäsenvaltiossa huolehditaan tietysti demokraattisia periaatteita noudattaen, että puhutaan alueiden kanssa ja tutkitaan kaikki tarpeelliset asiakirjat, vai tai sitten alueella on mahdollisuus myös rinnakkaisesti yhdessä kansallisten edustajien kanssa puhua suoraan komission kanssa, kun näitä asiakirjoja tutkitaan. Nämä pääasiakirjat, niitä tarkoitan. Siis nämä kumppanussopimukset ja tämä, nämä puitteet. Tämä täytyy selvittää tämä kysymys ennen kuin yleisasetuksesta päätetään. Kiitos. Ymmärrän, että muut varjoesittelijät olivat paikalla, vai, vai oliko vihreiltä? François Alfonsi. François Alfonsi. Niin oui, Kiitoksia, niin juu, todellakin. No ihan pari kolme seikkaa. Kiitos alueiden komitealle tehdystä työstä. Olen siihen tutustunut, hyvin tehty. Olen yhtä lailla huolestunut minäkin Ensinnäkin todellakin komission lähestymistä vastaan käy ilmi pyrkimys koheta asioita niin, että se on paremmin kohdennettua aluepolitiikkaa, paremmin muotoiltua, mutta sitten tulee sellainen tuntuma, että se on kovin komentotyylinen. Eikä siinä ole oikeastaan työllist, työstetty sen enemmän tätä suunnittelua seitsemän vuoden osalta. Se perustuu siihen, että on kumppaneiden kanssa keskustelu ja sitten niille annetaan vapaat kädet, mutta vaikutelma on, että joissakin käytännön määräyksissä, esityksen nojalla ainakin, keskustelulle ja sopeutumiselle eri alueilla on aika vähän tilaa. Ehkä sitä on mietittävää. Tämä koskee varsinkin tätä suoritusulottuvuutta. Meidän mielestämme se on aina nähty joustovälineenä ei suinkaan niin, että annetaan numeroita, arvostellaan suoritusta. Käsittääkseni alueiden komitean asiakirja menee oikeaan suuntaan näiltä osin. Ehkä on hyvä huomioida, että maailma etenee hyvin nopeasti, kaikki eivät pääse mukaan. Että voi olla, että jotkut painopisteet ovat ehkä tänään painopisteitä, mutta vähemmän huomenna sitten muita putkahtaa esille, eli joustoa tarvitaan. Mutta joustoa ei pidä nähdä ikään kuin alueiden keskinäisenä kilpailuna suorituksessa. Se olisi vastoin tavoitteita. Sitten temaattinen keskittäminen on ymmärrettävissä, me tuemmekin sitä ainakin joillakin alueilla, kaupunkikehityksessä, energiatehokkuuden edistämisessä, siellä on mielenkiintoisia esityksiä, mutta jos menee liian pitkälle siinäkin, niin voi olla, että alueet eivät pysty toteuttamaan tiettyjä painopisteitä ja menevätkin toisten suuntaan. Sitä voidaan työstää monellakin tavalla, jos oikein ymmärsin Rova Kreeliä. Voidaan painopisteiden määrää lisätä ensinnäkin, tai sitten niin, että teemat ryhmitetään jossakin tapauksessa niin, että otetaan laajempi näkemys. Olen aika paljon samaa mieltä tämän käsityksen kanssa, ehkä se on helpompi toteuttaakin käytännössä. Lopuksi seikka, joka meitä huolestuttaa kovasti, on tämä yksinkertaistaminen. Totta kai tematiikka on hyvä asia, se on läsnä tässä, että se lisää tietoisuutta ja varmasti tulee myönteisiäkin hankkeita sen myötä, mutta ei se saa olla yksisuuntaista yksinkertaistamista niin, että unionin elämää vain helpotetaan. Kyllä siinä täytyy helpottaa myös itse toimijoiden elämää. Ja minä ajattelen omaa aluetta, niin siellä on usein pieniä toimin, toimijoita pienissä hankkeissa ja siellä tällaiset hallinnolliset vaatimukset ovat yhtä suuria heidän mielestään kuin on jossain monikansallisessa yrityksessä. Eli on toimittava niin, että yksinkertaistaminen on sellaista, että sitä esitetään myös itse toimijoille paikan päällä eikä pelkästään osvittaa antavissa elimissä. Like to, to make it... Hyvät kollegat, haluaisin vielä kerran selvittää, että mikä Aiheena keskustelussa on toisaalta alueiden komitean puheenjohtajan esitys alueiden komitean kannasta yleisasetukseen, joka kattaa kaikesta nämä erityisaiheet, jotka Konstantsi Krell mainitsi. Eli tämä on jatkokeskustelua. Keskustelu alkoi muutama kuukausi sitten yksinkertaistaminen, kaupunkiulottuvuus, kohesio, ristiin rahoittaminen, ristiin rahoitus ja resurssikysymykset. Ja neljä Ernst sitten seuraavaksi. Ja, vielen dank. um, für die... Kiitos. Kuen puolesta haluaisin sanoa ensinnäkin tässä jotakin. Siis ensinnäkin kiitokset alueiden komitealle. Todellakin on hiukan rauhoittavaa, kun todetaan, että näin paljon on yhtäläisyyksiä omien kantojen kanssa. Ja se, että saadaan monia äh, kimmokkeita sille, että kannattaa käydä keskustelua. Olen yhtä mieltä näistä huolista, jotka liittyvät tällaisiin siirtymäkauden alueisiin, koska niitä tietysti me ryhmänä me katsomme, mitä voidaan tukea, mutta rahoituksen osalta niistä voi kuitenkin tulla uhreja, joka ei miellytä ketään. Ja keskustelu tästä kysymyksestä sitä pitäisi käydä voimakkaammin lähiaikoina. Me tarvitsemme enemmän selkeyttä siitä, mitä rahoitukseen tulee. Sitten olen sitä mieltä myös, että se mitä alueiden komitea puhui tästä makrotaloudellisesta ehdollisuudesta, se ei asia, joka palvelee alueellista rakennepolitiikkaa, niin että jäsenvaltiot maksamaan alueiden puolesta tai että rankaistaisiin tästä syystä. Mitä tulee viimeisiin päätöksiin, kun tehtiin Unkaria koskien, tilanne voi todella muuttua vakavaksi ja sillä voi olla huomattavaa vaikutusta, jos ajattelee asiaa nimenomaan kohesiorahastojen yhteydessä. Yksinkertaistaminen meidän pitäisi katsoa, mitä alueiden komitea on esittänyt, käydä siitä vakavasti keskustella, voimmeko me ottaa sen huomioon, minä pitäisin sitä hyvänä. Sitten muutetaan pois, koska siinä olet pitkälti yhtä mieltä alueiden komitean kommenttien kanssa. Siihen, mitä Rova Kreel totesi, kaupunkikehitys, no on tehtävä selväksi, minkälaisia hankkeita halutaan tukea, mitä on tarkoitus tukea, mitä on tarkoitus tapahtua kaupunkikehityksessä, Verkottumisen vahvistaminen on, on tärkeää, mutta sitä ei kuitenkaan synny paljon. Pitää selkeästi pitää mielessä, että tarvittaisiin uusia hankkeita, mutta minkälaisia ne olisivat. Täällä puhutaan prosenteista, en tiedä onko se ylipäätään järkevää, 5, 4, 6 prosenttia. Minusta se on niin vaikeaa. Pitäisi varmaankin vielä tutkia alueiden komitean esitys, joka liittyy aluekehitysrahastoon – jossa puhuttiin, että tällaista kaupunkehitysfoorumin osalta pitäisi luoda jotakin uutta, vaan komission ja alueiden komitean osalta pitäisi tarttua tähän kehitykseen niin, että luotaisiin kaksinkertaisia rakenteita. Minusta tämä on hyvä asia, johon mielelläni tarttuisin. Mutta tämä 5 prosenttia, se ei kovinkaan paljon minua vakuuta, mitä siitä tähän mennessä on sanottu. Ja lopuksi cost financing, kustannusrahoitus, sitä pitäisi laajentaa. On olemassa mitä erilaisimpia esityksiä, 15-20 prosenttia. Kaikki, mikä menee ylöspäin, on hyvä asia. Varoja on kuitenkin vähemmän käytössä, joten on järkevää pyrkiä toisaalta rajoittaa asioita, mutta muuten olemme avoimia. You very much, uh, Derek Vaughan. Kiitos. Sitten Derek Vaughan. Yeah, uh, thanks, Chair. First of all, on the Kiitos puheenjohtaja. Alueiden komitean puheenvuoro, siitä voi sanoa lyhyesti. Useimmat jäsenet tässä valiokunnassa olisivat samaa mieltä siitä, mitä alueiden komitean edustaja sanoi ja mitä heidän mietinnössään on. Muutama sana kuitenkin monitason hallinnoinnista. Siitä me kaikki olemme sanoneet, että se on tärkeää. Todella kun komissioita kuullaan, niin mitä he sanovat on tärkeää myös. Mutta en ole varma, että miten se saavutetaan todellisuudessa. Eli Muutama kysymys tästä, kun ajatellaan keskustelua, jota käydään jaosta RDFn ja SFn sosiaalirahaston ja välillä, niin ovat, ovatko he mukana tässä sitten jako myöskin rahan, jotka menee pk-yrityksille innovointiin ja vähäiseen talouteen jälleen? Ovatko alueet mukana tämän noissa keskusteluissa? Ja mm, Wellsille tärkeä kysymys ovat äh, kumppanuussopimukset koska tällä hetkellä näyttää siltä, että kumppanuussopimukset päätetään komission ja jäsenvaltion välillä. Joten yksi ajatus, jota me olemme käsitelleet, on mahdollisuus siihen, että olisi kappale äh, alueelle näissä sopimuksissa tai osa. Ja miten alueiden komitea näkee tämän asian? Loppaavatko he komissiota tässä asiassa myöskin? Ja loppaavatko he neuvostoa myöskin? Minun näkökohtani siis tässä Kaksi asiaa, joista on tänään keskusteltu myöskin yksinkertaistaminen. Budjettivalvontavaliokunnassa teidän mietintöä tästä koisipolitiikan tulevaisuudesta. Ja minusta näyttää siltä, että suuri teema mietinnössä tulee olemaan äh, tasapaino. Tasapaino sen välillä, että rahat käytetään rahastoista asianmukaisesti, mutta toisaalta varmistetaan edunsaajille, komissiolle – mahdollisimman helppo elämä, helpot menettelytavat. Eli tämä tasapaino täytyy saada oikein, jos katsotaan näitä asioita hyvin tarkasti. Tilien päättämisessä, lupamenettelyssä, rahoitushallinnossa, yksi, niin nämä kaikki asiat, jotka teoriassa ne ovat tuettavia, niin täytyy katsoa niitä yksityiskohtaisesti, voidaan varmistaa, että sielläkin löydetään oikea tasapaino. Sitten kaupunkialueet, Minulla on muutama huolenaihe tästä asiasta, erityisesti nämä 300 kaupunkia, jotka hyväksyttäisiin tähän Urban Platform-alustalle. Kuka päättää, mitkä nämä 300 ovat ja mitä kriteereitä käytetään? tälle Urban Platformille. Mielestäni näihin kysymyksiin ei ole vielä vastattu. Ja sitten palatakseni alkuun keskustelua, niin alueiden itse pitäisi olla tässä mukana, niin niillä pitäisi olla suuri sananvalta siinä, että mitkä nämä 300 kaupunkia ovat ja mitä ne myös tulevaisuudessa tekevät. Uh, thank you, Jan Olbricht. Kiitos sitten Jan Olbricht. Yes, uh, thank you, uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijöille niin, että myös kaupunkiulottuvuus on otettu mukaan keskusteluun tänään. Minä olen ollut mukana myös keskusteluissa aluekehitysrahastosta ja minä haluaisin kertoa kannostani esitellä ennen kuin menen varsinaisesti rahaston yksityiskohtiin. Ensinnäkin tärkeää yleisasetuksessa on, että luotaisiin järjestelmä, joka huomioisi erilaiset oikeudelliset rakenteet jäsenvaltioissa. Tämä on tärkeää että kun meillä on liittovaltioita, on aluetason hallintoa, tekstin pitäisi olla hyvin avoin, ettei tule väärinymmärryksiä jossakin jäsenvaltiossa. Nimittäin ajatellaan käytännössääntöjä liittyen kumppanuussopimuksiin. Kaupunkiulottuvuus on seurausta tästä käsittääkseni. Alue komitean näkemys oli hyvin selkeä, että meidän pitäisi osoittaa, mitä me tarkoitamme kumppanuudella, kumppanuussopimuksella. Ensinnäkin, ketkä ovat kumppaneita, ovatko jäsenvaltiot ja komissio kumppaneita, ja sitten jos ajatellaan kumppaneita kansallisella tasolla, entäpä ketkä ovat sillä tasolla kumppaneita, mikä suhde on monitasohallintoon, hallintoon, jos ajatellaan kansalaisjärjestöä ja niin edelleen. Täytyy selkeyttää kumppanuuskäsite ja myös sopimuksen sisältö, se on nyt kiireellistä. Kumppanuussopimuksista sitten asetuksessa on tällainen kuuluisa luettelo kaupunkialueista. En nyt mene taustaan sen enempää, mutta esittelijänä minä esittäisin, että toivottavasti valiokuntana tuette tätä, että että ensinnä selvästi tuotaisiin julki se, että EAKRssä, mutta myös muissa rahastoissa on selviä toimijoita, joita toteutetaan kaupunkialueilla. Että ei ole oikeastaan mitään rajoituksia prosentuaalisesti. Totta kai temaattisessa keskittämisessä on rajansa, mutta ei itse hankkeessa. Se riippuu hallintoviranomaisesta. Kaupunkiliikenne, energiatehokkuus rakennuksissa, perusrakenteet kaupungeissa, alueellistaminen, sosiaalistaminen ja niin edelleen taloussuhteista. Eli rajaa ei ole. Mutta esittelijänä minä kyllä tukisin ajatuksesta, jota komissio on peräänkuuluttanut, että olisi niin kutsuttu erityisohjelma ja pantaisiin rajaksi 5 prosenttia kansallisen rahoituksen osuudeksi kehitysrahastossa, mutta sen pitäisi olla ainakin 5 prosenttia, tai ainakin se pitäisi ensin osoittaa niin kutsuttuihin funktionaalisiin kaupunkialueisiin, niin että voidaan enemmän alueellista kuin nyt siis kaikkia näitä osatekijöitä. Toisin sanoen jäsenvaltioissa on tarpeen määritellä, minkälaisia funktionaalisia alueita haluavat tukea. Tarkoitan tällä ympäristöä kaupunkiympäristössä. Ja tämä 5 prosenttia kaupunkialueella olisi korvamerkitty. Se pitäisi toteutua yle, yleisen menet työskentelemään pohjalta, itiin pohjalta, arvioiden perusteella, funktionaaliset alueet saisivat mahdollisuuden käyttää kokonaismaksua. Se on myös yleisasetuksessa. Toisin sanoen, jos minä nyt esitän, ja niin aionkin esittää tarkistuksissani, että listalta kotonaan luovuttaisiin ja vain määriteltäisiin kriteerit kumppanuus sopimusten tasossa. Ja jokainen jäsenvaltio voisi eritellä, mitä se meille tarkoittaa, siis 5 prosenttia EKRstä, minkälaisia funktionaalisia alueita haluaisivat tukea. Ja sitten voivat myös miettiä, kuinka monta aluetta tukisivat. Sitten ITI ja sitten yleiskattava tuki sen päälle. Mutta yleiskattava tuki yleisasetuksen pohjalta edellyttää myös välirahaa. Ja se toteutuu myös funktionaalisella kaupunkialueella. Siksi me haluamme tarjota tällaista yleiskattavan tuen mahdollisuutta. Ehkä siellä on joitakin alueita kaupunki ympäristössä, jotka eivät vielä ole valmiita ottamaan tällaista vastuuta yleiskattavasta tuesta. Tämä on tämä kuuluisa 5 prosenttia. Komission esityksessä looginen seuraus olisi, että listalla olevat kaupungit olisivat myös tässä ohjelmassa, platformissa – minä haluaisin luopua luettelosta, mutta myös haluaisin luopua tästä platformista. Nimittäin jos meillä on kriteerit, ja sen valtiot itse tykönä miettisivät, kuinka monta funktionaalista aluetta olisi mukana, ja sitten saataisiin tietenkin luettelo näistä alueista, mutta seurauksena vai ei, eikä ennakko-oletuksena. Ja totta kai arviointi ja seuranta on mahdollista, mutta toimiiko se nykymuodossaan? Poliittinen keskustelu toteutuu myös täällä. Ja mitä ajatellaan painostusryhmiä tai edunvalvonta, niin se onnistuu myös nykyisessä muodossaan. Ei tarvita mitään uutta platformia, foorumia tätä varten. Jos ajatellaan 300 suurta kaupunkia, niin voi olla, että se alussa oli järkevää, mutta nyt keskustelemmekin funktionaalisista kaupunkialueista, jotka liittyvät jäsenvaltioiden kokoon ja toimien luonteeseen, jota haluamme tukea. Siksi Euroopan rahaa kyllä pitäisi käyttää, mutta edistämään ja motivoimaan kaupunkialueita tehdä yhteistyötä, luoda verkkoja, siis jotain hiukkasen enemmän, saada lisäarvoa. Toisin sanoen, tämä on ainakin minun esitykseni. Mutta Tämän keskusteluun voitaisiin lisätä vielä sen verran, että se mikä tässä kaikkein vaikeinta on, on ristirahoitus, mutta ei sitä pitäisi erikseen käsitellä monitasohallinnon järjestelmästä. Jos se on ohjelmointivaiheessa jo mukana, niin se on aika heikoilla. Jos monirahastohallinto on niin myöhemmin, niin se on siinäkin hyvin heikoilla se pitäisi olla hanketasolla kuviossa mukana. Komissio tarjoaa tietoa, että se on mahdollista, mutta vaikea se mielestäni on. Jos me onnistumme saamaan monirahaston mallin hanketasolla, niin siitä saadaan kyllä hyötyä. Meidän pitäisi olla valmiita myös toteuttamaan ristirahoitusta mahdollisimman isossa mittakaavassa, jotta saadaan järjestelmästä joustava, niin ei siinä pitäisi 50 prosenttiin tyytyä ehkäpä 20-30 prosentin ristirahoitusta, koska se täytyy tehdä yksinkertaisemmaksi väelle, eikä luoda keinotekoisia päätöksiä. Minun mielestäni tämä on tärkeää ja sitten totta kai kiistanalaista alueiden komitean esityksessä on puolestaan se, Rova Bresso sen kyllä mainitsikin, tämä makroalueellinen tekijä. Jos puhutaan alueiden välisestä yhteistyötä jäsenvaltion sisällä se on helpompaa. Jos sitten ajatellaan alueiden välisestä yhteistyöstä rajat ylittävästi makroalueellisesta ulottuvuudesta, siis aluepolitiikassa, kohesiopolitiikassa se ei ole yksinkertaista. Ihan vain kommenttina. Kun puhutaan sitten aluekehitysrahastosta, aluekomitea sen mainitsikin, ja ihan mielenkiintoinen esitys. Meillä on siellä selvät rajat pantu. Meillä on sekä sosiaalirahastossa että aluekehitysrahastossa selvät rajat, 25 prosenttia, 40 prosenttia, ne ensinnäkin. Sitten rajat myös välineessä. Siis korva merkitään ja otetaan tämä raha ja pannaan virastoihin. Ja totta kai 80 prosenttia myös moni rahastomallissa on mahdollista saada 80 prosenttia, mutta se pitäisi olla todellakin mahdollisuus keskittää. Jonkun pitäisi nyt päättää, että keskitetään tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta valintoja on tehtävää. Muutoin yleisasetuksessa ruvetaan luokittelemaan temaattiset tavoitteet. Siellä on jotkut tärkeämpiä kuin toiset. Ei voida sanoa yksitoista ja sitten on jotenkin vain kolme. Eihän siinä ole logiikkaa. Sitä paitsi tässä odotellaan nyt sosiaalirahoituskeskustelua, koska siellä on vielä enemmän keskittämistä ESRssä. Siellä on myös ohjelmatasolla keskittämistä, toisin sanoen. Nyt oikeastaan puhutaan, että kaikki on yksinkertaisempaa vai joustavampaa, mutta teemme ihan toisin. Rajoitetaan, mitä suurimmassa määrin sanotaan ihmisille, että kyllä voitte vapaasti valita, mutta tämän ottakaa. Eli avoimuutta, joustoa enemmän, keskittäen toki. Mitä aluekomitea totesi, että pitäisi olla myös vastuun kantamista keskittämisestä aluetasolla vai jäsenvaltioissako. Mutta en usko, että pitäisi luoda sellainen asetus, joka sulkee kaikki ovet mahdollisuuksilta. Thank you very much, Salvatore Caronna. Kiitoksia sitten, Salvatore Caronna. Molto velocemente. Hyvin nopeasti. Minä haluaisin tähdentää se, mitä Konstantse Kreel totesi. Nimittäin meillä on aika suuri yksimielisyys esitysten välillä siitä, mitä kuulimme alueiden komiteassa tai ajatellaan tätä keskustelua täällä nyt meidän valiokunnassamme. Kun kerran näin on, että lopullinen tavoitekin on se, että voitaisiin antaa sopimusvaltaa suhteessa neuvostoon tai neuvotteluasemia, niin tätä pitäisi siksi siitä näkökulmasta arvioida. Täällä on tehty paljon esityksiä, muun muassa monitasohallinnosta, yksinkertaistamista. Ne ovat myös meidän keskustelumme keskiössä. Minä uskonkin, että näiltä osin olisi erittäin tärkeää, että vahvistettaisiin tätä tukea. Toinen elementti jota ei ole tullut esille täällä, mutta jota pidän kyllä tärkeänä. Ja minun mielestäni aluekomiteankin pitäisi huomioida se, on, niin, on tämä valtava kysymysmerkki sen osalta, missä määrin on rahoitusta käytössä seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi. Se on taustalla aina, mutta aika ratkaiseva tekijä kuitenkin. Myös jos ajatellaan teemaa, niiden alueiden osat, jotka ovat siirtymävaiheessa. me olemme käyneet keskusteluvaliokunnassa siitä. Ja hyvä tietenkin, että tällainen luokka siirtymävaiheessa olevia alueita tulee, mutta ei se tarkoita mitään automatiikkaa, että sinne ruvetaan rankaisemaan muita nyt mukana olevia alueluokkia. Siis rahoitusulottuvuus on erittäin tärkeää. Vielä yksi elementti, joka minusta vaikuttaa ratkaisevalta Konstantsi siitä jo puhuikin, nimittäin kaupunkitodellisuus. Sehän kytkeytyy kiinteästi myös tähän keskusteluun, jota me käymme aluevaliokunnassa. Minä uskon, että näiltä osin, ainakin henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että on tarvetta seikkaperäisemistä käsitellä myös aluekomitean kanssa, niin että pystytäisiin paremmin keskittämään kaikki se, mitä me voisimme paremmin käyttää. Minä pidän tätä kuitenkin myönteisenä innovaationa komission jäljiltä, että pyritään keskittämään kaupunkialueisiin erityistoimia kohesiopolitiikassa. Mutta jos minä nyt ajattelen tässä, mitä merkitsee jäsenvaltiolle tai jollekin alueellekin se, ettei ole yhteistyötä tai hienovireisempää yhteistyötä ja joutuu sitten miettimään, mihin kaupunkiin sijoittaa, niin kyllä vaarana on, että tehdään valintoja, jotka viime kädessä eivät juuri siihen, että tavoitteet saavutetaan. Siksi minun mielestäni pitäisi keskittää tätäkin tematiikkaa kaupunkialueista niin, että mukana on enemmän aluekomiteakin. No, nopeasti vielä eteenpäin, kun tässä on jo niin paljon asioita, joista olen samaa mieltä. Thank you, Rikka Manner. Kiitos. Sitten Rikka Manner. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja ja myös omalta osaltani haluan kiittää alueiden komitea erinomaisesta palautteesta, erinomaisesta raportista, jonka, jonka esittelitte. Varmasti tästä on paljon hyötyä myös meidän jatkotyöhömme. Oikeastaan tässä omassa puheenvuorossani haluaisin ottaa esille nyt lähinnä näitä, näitä asioita, jotka Konstantsa Kreel nosti esille, eli lähinnä tämä kaupunkiulottuvuus ja sitten ristiinrahoitus. Olen hyvin pitkälti samoilla linjoilla, mitä tulee tähän kaupunkiulottuvuuteen. Mielestäni tavoite taustalla on erinomainen, mitä on esitetty, mutta tällä hetkellä ne keinot, joista me keskustelemme, niin en ole niinkään varma, että ovatko ne sitten sellaisia, mitkä tuo niitä todellisia tuloksia. Se, mitä tulee tähän kaupunkiplatformiin, niin olen täysin samaa mieltä, mitä esittelijä totesi. Äh, en, en missään nimessä kannata, että me lähdemme tällaista tietyllä tapaa päällekkäistä, päällekkäistä toimintoa luomaan. Ja sitten mitä tulee myös noihin kaupunkien valintaan, 300 kaupunkiin, niin, niin kuin tässä on jo todettu, niin, niin ei ole ollenkaan selvää, että kuinka nuo kaupungit sitten sinne loppujen lopuksi on valikoituneet. Ja toisaalta mielestäni se ei myöskään ole ole kovin tasapuolinen keino valita 300 kaupunkia jonkun, jonkun tietyn, tietyn vähän epämääräisen kriteerin perusteella, koska täytyy myös muistaa se, että eri maissa nämä kaupunkirakenteet ovat hyvin erilaisia ja ne haasteet, mitä tulee kaupunkipolitiikkaan, on hyvin erilaisia. Eli siinä mielessä tässä pitää myös huomioida tämä kaupunkikehityksen alueellinen merkitys. On esimerkiksi omassa maassani Suomessa meillä ei sinällään ole metropoleja, mutta meillä on keskisu- eurooppalaisittain keskisuuria kaupunkeja, joilla nimenomaan se ympäryskuntiin alueelle on hyvin suuri merkitys. Ja, ja tällöin esimerkiksi, jos ruvetaan rajaamaan kaupunkipolitiikkaa jonkun asukasluvun perusteella, niin se ei näytä sitä koko kuvaa eikä anna sitä koko kuvaa. Mielestäni tämä 5 prosenttia, mistä nyt on puhuttu, niin mielestäni se on, on hyväksyttävissä, mutta Kuten, kuten Jan Olbricht totesi, niin täysin, täysin tuen häntä siinä, että kyllä siihen myös pitää, pitää saada tietyllä tapaa joustoja, nimenomaan myös nämä kaupungit sitten päättämään siitä, että kuinka tämä viisi, anteeksi, maa, jäsenvaltiot päättämään siitä, että, että miten tämä 5 prosenttia sitten kunkin maan kaupunkien kesken tullaan jakamaan ja minkälaisiin projekteihin. Ja täytyy muistaa, että jo tällä hetkellä, jos ajatellaan temaattista teemoja, joita, joita on esitetty, muun muassa energiatehokkuus ja niin edespäin, niin kyllä ne itsessään tukevat aika paljon nimenomaan sitä kaupunkikehitystä. Sitten mitä tulee tähän ristiin rahoitukseen ja ylipäätään näihin monirahastomalleihin, ehdottomasti kannatan sitä ja toivon, että, että asia saadaan vietyä eteenpäin, että raja-aitoja madallettua. Mutta sitten oikeastaan haluaisin esittää kysymyksen myös raportoijalle. Se, mitä tulee tähän ETC-asetukseen, jonka raportoijana itse toimin, niin haluaisin kyllä myös, myös nähdä sen, että myös tämän ETC-osalta voitaisiin, voitaisiin hyödyntää tätä ristiinrahoitusta. Nythän tätä erikseen ei ole siinä asetuksessa mainittu. Terminia Mazzoni, please. Sitten Mazzoni. Grazie Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä uskoisin, että kun kuulimme nyt aluekomitea täällä, niin saimme myös toisenlaisen näkökulman tähän valiokunnan keskusteluun. Me olemme usean otteeseen tätä toteuttaneetkin, kun olemme käsitelleet komission esityksiä. Tämä vahvistaa myös, kuten moni kollega on todennut, tätä yhteisymmärrystä, jota on jatkettavakin. Totta kai näin jokainen voi vielä tutustua tarkistuksiin. Meillä ei ole vielä ollut oikein tilaisuutta tähän mennessä yksityiskohtaisemmin niihin tutustua. Katsoa sitten, voimmeko ne omaksua nämä aluekomitean muutosehdotukset. Ne voivat olla varmasti hyvää suuntaa. Sanoisin, että olen oikeastaan aivan samaa mieltä kaikkien huomioiden kanssa, joita kollegat tähän mennessä ovat todenneet. Minä uskon, että on erittäin tärkeää, että kumppanuussopimuksissa olisi tarkkaan lyöty lukko, ketkä ovat kumppanit, kuka allekirjoittaa sopimukset. Tehdä selvä ero myös siihen, mikä on osallistumista tai yhteispäätöstä, niin että mukana on mahdollisimman laaja edustus, kansallisyhteiskuntakin, mutta se on eri sitten, kun sitoudutaan allekirjoituksella johonkin. Ja se, mikä myös on mielestäni tärkeää, on, että korostettaisiin tarvetta selventää sitä ajankohtaa, milloin sopimus on sitovaa, mikälaisia seurauksia sillä on allekirjoittaneille tahoille. Sitten temaattisesta keskittämisestä minä uskon, että on erittäin tärkeää, kuten esittelijät totesivat asiakirjassaan tai työasiakirjaesityksessään. Minä uskon, että on erittäin tärkeää korostaa sitä, että jatketaan keskittämisen tiellä teemassa, mutta kuitenkin yhtä aikaa voitaisiin suoda suurempaa joustoa, kun ajatellaan näitä komission lukkoon lyömiä minimikynnyksiä, että se määrättäisiin alueilla. Meillä olisi yksilöllisempi lähestymistapa, ehkä se olisi tärkeää. Sitten ehdollisuudesta minä olen sitä mieltä, että on erittäin tärkeä, kun puheenjohtaja Bresso viittasi komission pyrkimykseen muuttaa kohesiopolitiikkaa makrotaloudelliseksi politiikaksi. Varsinkin niin, että tässä otetaan esille nämä kielteiset vaikutukset, joita saattaa olla – kohesiopolitiikan tavoitteilla, jos ne ovat ehkä ristiriidassa, siis jos tämä strategia on ristiriidassa puolestaan muun politiikan kanssa. Kaupunkipolitiikasta tai kaupunkiulottuvuudesta on aivan samaa mieltä kollega Olbrichtin kanssa. Minä uskon, että on erittäin tärkeää tehdä sen puolesta, että saadaan määrällisiä lukuja, esimerkiksi 5 prosenttia, niin että se olisi sellainen vähimmäistaso, josta ei voi poiketa. Siis olisi vähimmäistaso, mutta ei pelkästään määrällisesti. Muutoin käy niin, että muistaakseni Manner otti sen esille, eli me nyt väärässä, että käy niin, että tästä määrällinen yksilöiminen poistuisi ja siinä voitaisiin enemmän miettiä myös laajempaa mahdollisuutta integraatiota eri rahastojen kesken. Näin saataisiin enemmän tilaa myös toimintakyvylle paikallisille ja aluetoimijoille. Ne joutuvat kuitenkin itse miettimään itse ohjelmointia. Lopuksi vielä pidän erittäin tärkeänä, että kaupunkiulottuvuus tulee esille selvästi kuten valiokunta on todennut myös omassa esityksessään, että me olemme myös valppaina sen kytkemisestä aluekehitykseen. Emme voi ajatella tätä, että kaikki menee vain kaupunkikehitykseen, vaan ottaa mukaan myös integroitu lähestymistapa niin, että voimme kehittää aluetta kaupunkista käsin huomioiden kuitenkin myös Ah, maaseutu, rannikkoseudut ja niin edelleen. Edelleen tätä pitäisi korostaa enemmän. Se mielestäni kävi ilmi moneen pyynnöstä niin, että sitoudutaan rahoituksessa pidemmälle tämän tyyppisiin interventioihin, muun muassa ajatellen tätä kaupunkifoorumia. vielä lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää lyhyen kommentin selventääkseni joitakin osatekijöitä. Ensinnäkin ei ole luetteloa, ei ole luetteloa 300 kaupungista. Sitä ei ole olemassa. Ehdotus 300 kaupungista oli ehdotus, joka liittyy tähän 5 prosenttiin. 5 prosenttia. Ja luettelo kumppanussopimuksessa ja sitten lista tässä platformissa. Ei ole 300 kaupunkia platformille. Se on vain olemassa oleva ajatus. Ehdotan, että kumppanisopimuksessa luovutaan tästä luettelosta ja sen seurauksena myöskin luovutaan platformista. Tämä on tärkeää. Sen vuoksi keskustelusta kuka tai mitkä kaupungit luettelossa ovat, niin se on keskustelua, joka on jo vanhanaikaista, kun sitä, niitä ei ole olemassa. No sitten 5 prosentin ongelma. Pitäisi olla tietoisia siitä, että monissa jäsenvaltioissa kaupungit ajattelevat, että 5 prosenttia kaupungeista ei se ole totta. Raha on kaupungeille ilman rajoja. 5 prosenttia se koskee vain näitä erityisohjelmia, sanotaan niitä nyt näin niitä kutsutaan ehkä nimellä functional urban areas, toiminnalliset kaupunkialueet. Eli ei, raja on niin kutsutuille kaupunkialueille, urban areas, ja kaupunkien ja sen ympäröivän alueen tukemista. Ei pelkästään kaupungit, vaan ympäröivä alue myös. Niin selventääkseni vaan tätä tilannetta. Ja sitten puhuin tästä temaattisesta keskittämisestä. Se on ihan toinen asia kuin 5 prosenttia temaattinen keskittäminen on horisontaalinen asia. Se on eri, erilainen osatekijä. Sorry, mutta nämä pitäisi olla selvillä näistä asioista. Kun puhutaan koko ajan, että mitkä kaupunkilistolla ovat, niin sanon, että ei sellaiset, te mitkään kaupungit ole siinä, koska sitä ei ole olemassa. Lambert ei ole listalla, paitsi tällä puheenvuoropyyntölistalla. Otin tilaisuutta käyttää puheenvuoron, koska tällä kertaa ne, jotka ovat läsnä, ovat mahdollistaneet sen olla hyvin rikasta ajatusten vaihtoa ja tässä vaiheessa myöskin voidaan saada täysipannos alueiden komitean taholta. Nyt haluaisin puhua siitä, mitä olen siis kuullut tähän mennessä. Ensinnäkin alueiden komitea on vuosien ajan ottanut erityisen kannan, jossa se on pyrkinyt selkeyttämään alueiden asemaa kohesion arkkitehtuurissa. Ja nyt tämän prosessin aikana voidaan selkeyttää sellaisia asioita kuin läheisyysperiaate, kumppanuusperiaate. Voisimme selkeyttää, mikä on lähestymistapa esimerkiksi nimenomaan lopputulosta yksinkertaistamisessa – Muutama vuosi sitten saatamme nähdä, että alueiden komitea oli tavallaan mm, harjoittanut erilaista tilintarkastustoimintaa ajatellen, mikä oli käytäntöä nimenomaan Lissabonin agendan ja nyt EU 2020 strategian osalta. Ja viimeisimmät kertomukset, jotka liittyvät EU 2020, on aika järkyttävää nähdä, että monet maat eivät ole ottaneet mukaan alueellisia ja paikallisia viranomaisia, niin kaikkia kuin suurista kaupungeista. Ja esittelijänä tämä saattaa minut sellaiseen asemaan, että minä erityisesti tarkastelen niitä asioita, jotka tänään nousevat esille, mikäli, mitä tulee nimenomaan kumppanuusperiaatteeseen ja eri välineisiin. Minä olen sitä mieltä, että ne eivät ole riittävän voimakkaita komission esityksessä. Nyt täytyy tarkastella niitä. Pitäisi olla erilainen lähestymistapa Miksi tämä käännetä päälailleen ja sanota, että täytyy lähteä liikkeelle siitä, että perustaa ruohonjuuritasolla, ja jos ei hyväksytä sitä, mitä on syntynyt, siitä voidaan keskustella, mutta periaatteessa otettaisiin huomioon se, mitä on, mikä on tämä vaan nimenomaan pohjalta lähtien. Tämän osalta siis teemme työtä. Toinen asia on sitten se, että minä en ole myönteinen siinä mielessä, että kaikki valtiot, kaikki valtiot toimivat samalla tavalla. Keskustelussa on ollut ajatus siitä, että olisi tällainen alueellinen sopimus. Puhutaanpa sitä, käytäpä sitä mitä nimissä tahansa, mutta ei täytyy olla nolla tilanne lähtökohdaksi. Ketkä ovat pääkumppanit? Mitkä ovat kaupungit ja kaupunkialueet? Miten tässä vaiheessa toimitaan? Ministeri tasolla, kun ministeriö valmistelee asiat ja pitääkö sitten yhteisiä kokouksia alueiden kanssa, jotta saadaan sitten asia eteenpäin kansallisille parlamentille ja sitten kansalliselle parlamentille tiedotan asiasta vai onko kysymys jostakin sellaisesta, mikä osoittaa sen, mitkä viranomaiset missäkin vaiheessa ovat mukana kansallisvaltion puitteissa asioiden käsittelyssä ja Olbricht sanoi, että kaikki valtiot ovat erilaisia, se on totta. Meidän täytyy hyväksyä se, että on olemassa eri kulttuurit ja eri lähestymistavat. Hyväksymme ajatukset, joita menee huomioon, mutta keskustelussa myöhemmin, neuvottelussa neuvoston kanssa, neuvosto saattaa hyvinkin pyrkiä vesittämään asiaa vielä enemmän. Jos me puhumme Lyk van de Branden kanssa, joka myös oli mukana alueiden komiteassa erityisneuvonantajana, hän on herra Haanin erityisneuvonantaja äh, aluepolitiikan pääosastolla. Täytyy katsoa, tämä voisi olla olennaista. Nimittäin kriisin aikana saattaa olla niin, että on niin vakavia leikkauksia jäsenvaltioiden puitteissa useimmissa jäsenvaltioissa, että kohesiovaroja kenties pyritään käyttämään kansallisella tasolla niin, että sitä sitten ohjaillaan myöskin siellä. Tämä tendenssi on vahvistumassa. Toinen asia on sitten se, että arkkitehtuuri ei ole se, että kysymys on pelkästään tällaista täydentävästä kohesiopolitiikasta. Meillähän on yhdeksän valtion kirja, niin kuin tiedätte. Siinä todetaan, että nämä valtiot kunnioittavat kohesiota ja sitä, että varoja käytetään köyhillä alueilla, näin ne sanovat. Mutta ne unohtavat, että todellinen kohesiopolitiikka tapahtuu tulevaisuuden suuntautuvien tavoitteiden puitteissa, mikä on EU 2020. Ja tämä on sitä, mikä on lisätoimintaa. Tämä on unohtunut tästä kirjeestä. Ei ole olemassa mitään rahoitusbudjettia välinettä, joka olisi luotu EU 2020 varten. Joten nykyaikaistettu uusi kohesio vie eteenpäin perinteistä ja uudistettua kohesiopolitiikkaa, siis alueellista ja niin edelleen – mutta samaan aikaan myös EU 2020 tavoitteita. Joten kaikki nämä lippulavat ovat olemassa, kyllä, ne ovat upeita, mutta ei mitään rahaa niiden takana, joten meidän pitäisi tarkastella myös tätä. Tämä on todella tärkeää keskustelulle parlamentissa ja myöhemminkin eh, suhteessa neuvostoon, koska neuvostovaltiot ovat päättäneet viedä eteenpäin EU 2020. Me olemme sanoneet, että se on hyvä asia, mutta me voimme sitten myöhemmin katsoa, mikä se on. Ei, sitten sanoi, että he ottavat nyt kätensä pois tästä integroidusta budjetista, joka vie eteenpäin kohesiota tulevina vuosikymmeninä. No niin, sitten vielä muutama sana ehkä hiukan liikaakin, mutta periaatteet, ei pelkästään tarkistuksia. Olemme iloinen siitä, iloisia siitä, että olette nyt täällä, koska Konstantse, minä esittelijät ja ystävät, voimme nyt tehdä tarkistuksia. Me olemme valmistautuneet, olemme valmistelleet muutamia, jotka liittyvät nimenomaan näihin pääkohtiin, jotka ovat työasiakirjassa. Meillä on 11 kohtaa tässä. Meillä on tarkistuksemme, joka koskevat nimenomaan tätä tasoa. Keskustelussa tähän mennessä emme ole ottaneet huomioon kaikkia teknisiä yksityiskohtia, niihin voidaan palata myöhemmin, mutta minusta on tehokasta tässä vaiheessa ottaa esille pääkohdat alueiden komitean neuvoista ja keskustelusta, joita olemme kuulleet, niin että huhtikuussa meillä on sitten mietintö luonnossa. voimme käydä 8. toukokuuta keskustelun. Yksityiskohtiin palataan sitten myöhemmin, mutta tämä on nyt oikea hetki. Jan, sinun ajatuksesi kaupungeista, kuten Konstantsekin jo sanoi, saattaa olla läpimurto. Me tarvitsemme läpimurtoa, koska me oikein ymmärtäneet, mitä hyötyä on tällaista uudesta foorumista, platformista, miten toimia minun maastani sen osalta, miten toimia Luxemburgissa, unohdetaan se. Vastuuta on se, että on olemassa tällaisia sateenvarjojärjestöjä, kattojärjestöjä. Ne ovat hyvin organisoituneita Euroopassa. Meillä on Eurocities ja niin edelleen on olemassa tällainen verkosto suurille kaupungeille, metropoleille, ja ne hyvin pitkälti antavat panoksensa tähän. Ja tässä integroituneessa lähestymistavassa on todettu asia tavan oikein, mutta tämä voidaan toimia, tässä voidaan toimia eri tavalla, joten olen täysin yhtä mieltä Janin kanssa. Tästä on hyötyä, tästä on minulle, sinulle voi tehdä tarkistuksia tältä voi nopeammin, ja niin kuin sanottu, ei, niin, en ollut listalla, mutta puhun jälleen. Lambert, but the last words will be... Sorry Lambert, mutta viimeinen sana on kuitenkin Konstantse. Konstantse ja sitten pyytäisin komissiota ja Mercedes sitten viimeinen puhuja. Konstantse, ole hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich auch... Kiitos puheenjohtaja. Minäkään en halua puhua pitkään. Haluan kiittää keskustelusta. Keskustelu oli mielestäni hyvin Se Näyttää, että näissä kohdissa, joista tänään puhumme, niin näkökemykset ovat hyvin lähellä toisiaan. Se varmaankin auttaa meitä sitten myös päätöksen tekemisessä. Itse asiassa haluaisin pyytää teitä puheenjohtaja pyytämään komissiota puhumaan vielä monirahasto lähestymistavasta projektitasolla, koska itse asiassa sehän olisi vallankumouksellista, jos, ja auttaisi kovasti, jos komissio siitä voisi vielä ehdotuksen tehdä. Deputy Director No sitten apulaisjohtaja Nikos Martin. Thank you, Chair, and thank... Kiitos puheenjohtaja vielä. Kiitos myös tilaisuudesta tulla keskustelemaan yhteisistä säännöksistä, asetuksesta ja mahdollisuudesta kuunnella Rova Bresson alustusta aluekomitean puolesta. Lyhyesti puhuisin kolmesta ydinkysymyksestä. Kaupunkiulottuvuus, yksinkertaistaminen ja ristiin rahoitus ja monirahastomalli. Myös puhun monitasohallinnosta ja kumppanusopimuksista, jotka Rova Bresso otti esille, kuten moni muukin puhuja. Kaupungista ensin. Herra Olbricht selvästi kertoi, mikä on komission esityksen järkeily – Mielestäni hän selitti hyvin selkeästi, että kyse ei ole investoinneista kaupunkialueisiin yli 5 prosentin. Tämän tiedämme hyvin. On kaikenlaisia investointeja käynnissä kaupunkialueilla. Tuetaan pk-yrityksiä, kestävän liikenteen ja niin edelleen. Mutta tässä järkeilynä on se, että annetaan kaupungille tietty rooli, kun valmistellaan ja toteutetaan ohjelmia. Komission esityksessä me pyrimme löytämään laukaisevan elementin tätä varten. Siksi ne tulee yritysmääräyksiäkin, eli 5 prosenttia vähimmäistasona, siis vähimmäistasona, joka liittyy integroituihin toimiin kaupunkikehityksessä. Se käynnistää kehitystyön kaupunkiympäristöissä, siis joissa kaupungeilla on sanansijaa, kun toteutetaan ja täytäntöönpannaan. Eli tämä on tämä kriittinen seikka järkeilyssämme. Sitten se, että tämä olisi keskiössä kaupunkialueella, niin komissio ei käsittääkseni haluaisi tätä pakollisena nähdä. Emme sulle pois mahdollisuutta, että integroidun toimen soveltamisala kestävässä kaupunkialueessa voi olla laajempikin, mutta emme tavallaan halua uudelleen suunnitella sitä, mikä on komission esityksessä, niin että sen pitäisi olla funktionaalinen kaupunkialue. Se parempi, että olisi laajempi kirjo valintamahdollisuuksia, kun on kuultu täälläkin monimuotoisuudesta. Jossakin tapauksessa se voi olla kohdistentumpaa, jopa vain osaan kaupunkia. Muualla puolestaan, muissa olosuhteissa, se voi olla koko kaupunkialue. Joissakin tapauksissa emme halua keskittyä pelkästään johonkin yhteen ainoaan kun tätä strategiaa muotoillaan. No sitten tulosjärjestelmästä. Meillä on tämä integroitu järjestelmä rahoituksessa. Välttämättä ei ole hyvä puhua kertoluontoisesta maksusta, koska yleiskattavasta tuesta, kun ajatellaan näitä välineitä, joita on eri investoinneissa eri alueilla. Yleiskattava tuki on vastaava kuin on integroitu alueellinen tukis, mutta se ei ole yhtä joustava. Yleiskattava tuki sisältää kokonaishallinnon, joka menee vain yhdelle välikädelle taholle. Me olemme nähneet palautteesta, että on ollut vastahakoisuutta siinä, että luvutettaisiin kaikki kaupungeille, joissa ei ole hallinnollista kapasiteettia. ITI-malli tarjoaa enemmän joustoa tässä delegoinnissa. Eli tässä voidaan delegoida strategian suunnittelua, hankkeiden valintaa, mutta ei välttämättä koko kirjoa valvonnassa ja tilintarkastuksessa esimerkiksi. Se voidaan säilyttää hallintoviranomaisen käsissä. Yleiskattavassa tuessa kaikki menee kerralla. Se kuuluu siihen järjestelmään. Siksi meidän mielestä se ei ole mikään etu. Sitten luettelo kaupungeista ja kaupunkiplatformi. Ehkä me olemme vastuussa osin ainakin siitä, että tämä on aiheuttanut hämmennystä täälläkin. Kaupunkiluettelossa liittyen 5 prosenttiin olimme ajatelleet, että siellä olisi todellakin ainakin suuntaantava luettelo kaupungeista. Me olemme nyt kuunnelleet paljon eri tahoja. Nyt olemme kyllä huomanneet, että ei välttämättä tarvita luetteloa, mutta sen sijaan kyllä tarvitaan käsitys siitä tavasta, jolla jäsenvaltiot valitsevat mukaan tulevat kaupungit, eli mitkä ovat periaatteet, kriteerit, menetelmät, mutta ei luoda lukkoon, lyödä lukkoon tätä luetteloa, koska se on ehkä liian aikaista, että tiedettäisiin tarkalleen etukäteen, mitkä kaupungit voivat olla mukana toimissa eri jäsenvaltioissa. Komissio on avoimin mieli näiltä osin siis, että voidaan mukauttaa tekstiä. Toinen luettelo, johon viitattiin myös, on se, joka liittyy kaupunkikehityksen platformiin. Se, että meillä on kaupunkikehityksen platformi, ei, ei tulisi päällekkäisyyttä se on hyvin kohdennettua. Sen tarkoituksena on taata, että 5 prosenttia kestävän kaupunkikehityksen osalta onnistuu, että me optimoimme, maksimoimme menestysmahdollisuudet kaupungeissa. Ja tässä tulee yhteys myös innovatiiviin toimiin kaupunkialueilla. Niitä hoidetaan suoraan komissiosta käsin. 0,2 prosenttia on siihen kolme merkitty. Näin voidaan tämä täsmentää paremmin, mitä saadaan irti innovatiivisista hankkeista, jotta se huomioon integroituihin hankkeisiin kestävässä kaupunkikehityksessä. Siis tässä on mahdollisuuksia ilman päällekkäisyyttäkin kohdentaa paremmin tämän kytköksen toteuttamiseksi, mutta tässäkin olemme avoimin mielin siltä osin, kenen pitäisi olla mukana platformissa vaikka alkuperäinen ajatus perustui siihen, että se olisi vaikutuksellisempaa, että se oli vain tietty määrä kaupunkia, niin käytännössä se johtaisi vaikeuksiin valinnan osalta. Komissiossa me olemmekin avoimia siltä osin, että voidaan tehdä mukautuksia, jotka tosiasiassa antaisivat kaikille kaupungille mahdollisuuden, jos viisi prosenttia toteutuu niin, että ovat automaattisesti osa platformia yhdessä niiden kaupunkien kanssa, joissa on innovatiivisia toimia toteutettu. Näin tavoitteetkin saavutetaan. Ehkä me voisimme tätä tutkailla esittelijöiden kanssa. Sitten seuraavaksi ristirahoituksesta ja monirahastomallista, aivan lyhyesti niistä. Ristirahoituksesta ensinnäkin tärkeää on panna merkillä, että komissio on kyllä ottanut mukaan myös mahdollisuuden antaa tukea operaatiolle eri rahastoista, 55 artikla kohta 8. Siinä sanotaan nimenomaan, että yksittäisessä hankkeessa operaatiossa voidaan saada tukea myös eri rahastoista. Mahdollisuus on jo olemassa monirahaston mallin osalta. Sitten tämä liittyen siis monirahastomalliin, se liittyy myös siihen, että on enemmän joustoa siinä, mitä voidaan tukea sosiaalirahastosta, koska siellä on myös väline sitä varten. Komissio ei nähnyt tarvetta lisätä ristirahoitusta. Se oli jopa sitä mieltä, että sitä voidaan jopa vähentää. Kokemus on osoittanut, että sitä ei ole juurikaan käytetty jäsenvaltioissa. Sitä paitsi se on aika mutkikas väline käyttää, koska siinä joutuu soveltamaan kahdenlaisia sääntöjä yhdessä samassa operaatiossa. Esimerkiksi voidaan yhtä operaatio rahoittaa aluekehitysrahastosta, mutta sitten sinne täytyy soveltaa myös sosiaalirahaston määräyksiä yhdessä hankkeessa. Niinpä se ei ole kovin yksinkertaista. Siksi olemme sitä mieltä, että komission esityksessä on oikea tapa edetä. Sitten yksinkertaistamisesta. Ja voin nyt rauhoittaa teidän mielenne sikäli, että me emme ole komission esityksen myötä pyrkineet vain komission elämää helpottamaan. Tämä on saanut tunnustusta laajemminkin komissiossa niiden parissa, jotka ihmisiä voimavaroja hoitavat. On mietitty, miten tämä voisi toteutua niin, että voimavaroja voitaisiin leikata, koska itse asiassa sinne on tullut enemmän vaatimuksia komission harteille, kun esitykset ovat kunnianhimoisia. Tässä on nimenomaan keskitytty edunsaajien työn helpottamiseen. En nyt mene kaikkia seikkoja läpi täällä, koska se näkyy komission tiedonannostakin yksinkertaistamisesta, komission esitteistäkin yksinkertaistamisesta kohesiopolitiikassa, mutta korostaisin kuitenkin sitä, että tämä sähköinen ulotus on erittäin tärkeä, koska se on oikea tapa päästä yksinkertaistamiseen. Olisimme kovasti kiitollisia tuesta tämän säilyttämiselle. Tämä on ratkaiseva alue, kokemus sen osoittaa. Komissio on jo kertonut, mitkä ovat tärkeimmät elementit tässä. Se liittyy digiagendan tavoitteeseen. Kokemus on osoittanut, että se on toteutettavissa ihan käytännöllisenä keinona auttaa myös siten, että me annamme avoimen lähteen portaalin jotta voidaan täytäntöönpano nopeuttaa siinä, kun annetaan teknistä tukea. Tämä on nähtävä hyvin keskeisenä osana siinä, että voimme saavuttaa haluamamme. Lopuksi vielä monitasohallinnosta ja kumppanuussopimuksesta – Totta kai tästä vielä puut jotain ratkaisevaa esityksestämme, nimittäin käytännössä säännöt. Ja kuten viime aikoina on tehty myös yhteisessä strategisessa kehyksessä, niin komissio kyllä esittää parin kolmen viikon kuluessa samantyyppisen asiakirjan, ja ne ovat sitten osa myös käytännön sääntöjä jatkossa. Siinä me myös kerromme sen, että me annamme tukea erottelulle kun ajatellaan mikä osa on alue- ja paikallisviranomaisille tai sitten muilla toimijoilla ja sidosryhmillä. Totta kai on tunnustettava, että joskus alueviranomaiset ovat myös hallintoviranomaisia. Ne ovat avainasemassa, kun ohjelmia suunnitellaan. Eivät ne ole osa kumppanuutta, koska ne ovat hallinnoitsijoitakin, eli ne muodostavat kumppanuudet paremminkin. Varmastikin tämä selkeytyy vielä ajan myötä asiakirjassa. Miten sitten kumppanuussopimuksia jatkossa laadittaisiin? Kuten täällä on kuultukin, totta kai täytyy tunnustaa se, että on monimuotoisuutta, että ei ole mahdollista asetuksen myötä pakottaa jotain yhden menetelmän käyttöä. ne ovat tietenpäin meidän mielestämme siinä annetaan osviittaa eli sen osalta, mitkä ovat vähimmäiselementit, mutta täytyy myös hyväksyä se, että jossakin jäsenvaltioissa se on alhaalta ylöspäin, jossakin jäsenvaltioista vähemmän alhaalta ylös. Totta kai alhaalta ylös lähestymistapaakin tarvitaan, mutta väistämättä tässä joudutaan korostamaan jossakin jäsenvaltiossa toisia. Aluesopimusajatus on sellainen, että jäsenvaltio voi siihen tarttua ja ottaa sen osaksi prosessia, ainakin jäsenvaltiossa, mutta ei kuitenkaan kaikissa. Sillä ei ole hedelmällistä maaperää. Käytännön säännöt ovat tässä kuitenkin veturina sen takaamisessa, että vähimmäistandardit täytetään siinä tavassa, jolla prosessia laaditaan. Totta kai jäsenvaltiot ovat nyt toteuttamassa mekanismejakin tätä varten. Komissio on siihen paneutumassa sekin kuvittelisimme, että aluekomitea varmasti tätä seuraa valppaasti, eli sitä, mitä jäsenvaltiot tekevät, kun ne noudattavat hallintomekanismejaan tätä varten. Kiitoksia kovasti. Thank you very much. Just let me allow... Itsekin esittäisin yhden kommentin. Jos on samat säännöt ristiinrahoitukselle, Ehkäpä voisi sitä olla paljon enemmänkin, mutta ongelma on tietysti se, että olettamus on se, on se että täytyy pitää yllä eri säännöt. Mutta jos voitaisiin ottaa suuremman rahaston säännöt, jotka ovat ristirahoituksen mukana, niin sitten voitaisiin käyttää tätä välinettä kai paljon enemmän. Espresso. Grazie. Gra- Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kovasti Euroopan parlamenttia kaikkia puhujia ja varsinkin esittelijöitä siitä, että on arvostettu, mutta täällä on myös esitetty paljon pyyntöjä meille. Niitä on niin paljon itse asiassa, että en voi kaikkiin mennä. Totta kai meidän esittelijämme myös eri rahastoissa voivat käydä kansanne keskusteluja muissa yhteyksissä. Jos ajatellaan ennen kaikkea kaupunkiteemaa, kaupunkipolitiikkaa, niin meillä on huippukokeus Kööpenhaminassa tulossa. Albrecht on myös kutsuttu sinne. Siellä voidaan tätä vielä paremmin käsitellä. Noin yhteenvetona sanoisin, että mekin olemme sitä mieltä, että jos ajatellaan tällaista kaupunkiplatformia, niin se olisi suuri vaara. Vaikkakin pitää paikkansa, että kaupunkeihin tulee myös näitä kumppanuussopimuksia. Mutta tavallaan se merkitsisi sitä, että tässä vain kristallisoituisivat kaupunkiohjelmat. Minä en usko, että vain ensimmäisissä puitteissa voitaisiin tarkkaan määritellä se, mitä kaupunkissa tapahtuu. Mielestäni tämä tarkoittaa oikeastaan sitäkin, että tässä hiukan oltaisiin rohkaisemasta muita kaupunkeja, että innovoitaisiin kaupunkipolitiikassa. Meille se kuitenkin on äärimmäisen tärkeää. Totta kai kaupunkiulottumus on hyvin keskeinen, että saadaan kilpailukykyä Euroopassa, mutta emme voi ruveta valikoimaan vain joitakin ja jättää muut syrjään, ikään kuin marginalisoida ne. Meidän täytyy löytää sellainen keino, ja me olemme kyllä valmiita sitä työstämään, että keskiöön voitaisiin ottaa kaupunkipolitiikka niin, että enemmän mukana olisivat eri tahot, alueet ja valtiot, jos ne hallinnoivat varoja. Voitaisiin suosia kaupunkia hankkeita ja, ja viedä sitä eteenpäin. Toinen kysymys, joka sekin liittyy tähän, humppanusopimukset nimittäin. Miten me näemme ne? Me olemme sitä mieltä, että kaikissa valtioissa ja varsinkin niissä, joissa on liittovaltiorakenne tai alueellistettu politiikka, monesti, monesti on tällaisia prosesseja käynnissä, niin valtioita täytyy käyttää hyväksi, kuten Barossa on jo peräänkuuluttanut, niin että aivan alusta alkaen ne ovat jo mukana, kun sopimuksia laaditaan ja määritellään, niin että mukana myös alueet. Nehän joutuvat kuitenkin operatiiviset ohjelmat laatimaan. Ne hallinnoivat todellisuudessa ainakin monesti rahastoja ja politiikkaa. Tavalla tarvitaan myös kaupunkiorganisaatiot mukaan, kun ne ovat käynnistämässä kaupunkipolitiikkaa. Me olemme sitä mieltä, että alueiden pitää olla mukana allekirjoittamassa yhdessä kumppanuussopimuksia. Ymmärrämme toki, ettei se voi olla mikään velvoite, jonka komissio asettaa, mutta ehkä voitaisiin vedota ainakin voimakkaasti. Ja me luotamme tästä parlamenttiin, että voitaisiin tähän suuntaan päästä. Mitä enemmän kaupungit ja alueet alusta alkaen omaksuvat strategian, niin samaan aikaan voidaan käyttää strategiaa alhaalta ylöspäin, mutta koordinoida Euroopasta käsin. Ei alhaalta ylös strategia ei koskaan kohtaisi tätä eurooppalaista ulottuvuutta. Vaarana on nimittäin, että meillä on joko ylhäältä alas strategia tai sitten alhaalta ylös strategia. Nimittäin jos aivan alusta alkaen me olemme mukana allekirjoittamassa sopimuksia yhdessä, totta kai uuteen tahojen kanssa, se tarkoittaa, että me pystyisimme jo aivan alusta alkaen kumppanuussopimukset määrittelemään yhdessä, kun otetaan huomioon eurooppalaiset tavoitteet, Eurooppa 2020, ja kun ajatellaan minkälaista tilausta on olemassa. Eurooppa 2020 haluaa kehittää kaupunkiulottuvuutta, investoida alueellisesti ja integroidusti. Tämä temaattinen keskittyminen tiettyihin teemoihin. Siis meillä on valtava määrä tavoitteita, joita rahoitetaan samoista lähteistä, ja se edellyttää alueellistettua ohjelmointia, joka huomioisi kunkin alueen tarpeet mutta niin, että kaikki toteutuu yhteisen eurooppalaisen kehyksen sisällä. Mutta totta kai alueiden täytyy tämä yhteinen alue, Euroopan ulottuvuus omia omakseen aivan alusta alkaen. Mielestäni tämä nyt olisi keskeisemmässä asemassa. Totta kai selvää on, mutta me olemme tämän todenneet jo usean otteeseen, että Eroja on riippuen valtion rakenteesta. Liittovaltiot ovat eri asemassa totta kai, mutta me olemme sitä mieltä, että tämän mukana olon pitäisi koskea aivan kaikkia ja alusta alkaen. Makroalueelliset strategiat seuraavaksi, Olbrich muistaakseni otti sen esille. Me olemme kovin kiintyneitä makroalueellisiin tavoitteisiin. Me olemme tehneet työtä tämän parissa intohimolla, ja se on yksi tapa myös rakentaa alueellista kohesiota. Siksi minä uskon, että komission pitäisi antaa myös vastaus siihen, miten kohesiopolitiikkaa voitaisiin käyttää makroalueellisissa strategioissa. Voitaisiin helpottaa myös rajat ylittävää käyttöä rahastoissa, nimittäin minkä hyväksi me oikeastaan olemme tehneet työtä tämän parissa. Ja ajatellaan niitä, jotka kaikki tekevät työtä äh, makroalueiden hyväksi. Siksi minä uskon, että teemaan on tartuttava ja sitä on arvioitava. Kysymys yksinkertaistamisesta ja eri ratkaisukeinoista, joita on sähköisessä kohesiossa – eli käytettäisi tietojärjestelmiä tehokkaammin. Minäkin uskon, että siinä on oikea suunta, mutta huoma. Yksinkertaisuuden täytyy toteutua myös tässä tietojärjestelmässä. Muutoin saattaa olla edessä muuri. Näin on käynyt monelle, kun pyrkii jotain tekemään tietojärjestelmissä, ettei välttämättä pysty ylittämään tätä muuria, ettei saakaan automaattista vastausta. Kysymyksiin tulee vastausta, kun on ymmärrysvaikeuksia. Tosin sanoen, yksinkertaistamisen teema toistan. ei saa rajoittua pelkästään siihen, että komission tasolla on yksinkertaistettu tai yhdenmukaistettu voimakkaasti politiikkaa ja menettelyjä. Nimittäin kun meillä on yhä enemmän eroja Euroopassa, todellinen toissijaisuus mielestäni on sellaista toissijaisuutta, että pystytään jakamaan tavoitteet ja politiikat, mutta sitten toteuttamaan niitä sopeuttaen niitä omaan todellisuuteen. Muutoin emme koskaan onnistu ottamaan yhteiseksi hankkeeksi alueella tätä strategiaa Parin päivän päästä menee keskustelemaan yhteisestä maatalouspolitiikasta. Ja on erittäin vaikeaa saada ymmärretyksi eurooppalaista politiikkaa. Usein nimenomaan siitä syystä, että järjestelmät ovat yhä monimutkaisempia, kun on niin paljon yksityiskohtaisia sääntöjä. Tavallaan tavoite unohtuu tapahtuu yleisessä politiikassa, eli mikä olisi tämä yhteinen strategia. Toissijaisuus tarkoittaa sitä, että yhteiset strategiat, mutta enemmän joustoa soveltamisessa. Me toistamme tätä toistamisestamme muuten. Tässä tulee vaikeuksia, kun tavoitteita halutaan välittää eteenpäin eri tasoilla, alueilla ja kansalaisten parissa. Lopuksi sanoisin, että me uskomme, että monitasohallinto on nyt jo kaikkien tukemaa, mutta sitä täytyy vielä täytäntöön panna konkreettisesti. Mitä oikeastaan se tarkoittaa? Ehkä me usein unohdamme sen. Minä uskon, että se merkitsee sitä, että mietitään tarkkaan, miten kukin meistä toimii eri osassaan, kun meillä on yhteinen strategia, jota toteuttaa. Liian usein meillä on kyllä yhteiset menettelytavat ja tulokset eivät ole niin yhteisiä. Haluaisin korostaa, että se on meidänkin näkemyksessämme esille hyvin, että käytetään voimavaroja sen osalta, että voidaan osoittaa, mitkä ovat tulokset unohtamalla joskus nämä menettelyt, mutta täytyy muistaa myös yhteiset tulokset. No niin, vielä kiitokset kaikille. Tässä olisi paljon muitakin asioita vielä, joista halusin puhua, mutta uskoisin, että meillä tulee muitakin tilaisuuksia jatkaa tätä, kun teidän esityksenne tulevat keskustelun konkreettisemmin ja yksityiskohtaisemmin kuvasti. Kiitoksia. Thank you, Madam President, very much. Kiitos, rouva puheenjohtaja kovasti tästä keskustelusta ja tämän myötä haluaisin päättää tämän kohdan käsittelyä ja siirtyä seuraavaan, joka on Marika Erekojan Peresin mietintö. Tässä aikataulu on erilainen, koska työllisyysvaliokunta suunnittelee niin, että heillä olisi käsittely aiemmin kuin yleisasetuksen suhteen. Eli kun katsotaan tämä yhteyttä tähän yleisasetukseen, niin se on erityisen tärkeä Maria niin lyhyesti kuin mahdollista, mutta niin paljon kuin aikaa tarvitset, niin sen verran puhut. Ole hyvä. Eli Euroopan sosiaalirahastosta ja siihen liittyvän asetuksen kumoamisesta. Kiitos. Aion Tuomaan lyhyesti kuitenkaan en halua aientaa niitä asioita, jotka toistuvat kaikkien rahastojen osalta, mutta mutta kuitenkin on samoja huolenaiheita, jotka liittyvät asetuksiin tämäkin osalta. Siis kolme viikkoa sitten kävimme keskustelua sosiaalirahastosta ja silloin nyt aloittaisin niistä uusista asioista, joita komission esittänyt. Kysymys on siitä elintarviketuesta, maatalouspolitiikan puitteissa – kuten sanoin edellisessä valiokunnan kokouksessa, ajattelen, että tämä ei ole ratkaisu. Haluaisin kuitenkin sanoa, että tämä ohjelma on erityisen tärkeä meille kaikkeille. Ohjelma, josta ovat Euroopan kansalaiset riippuvaisia ja joka vaikuttaa solidaarisuuteen ja alueellisen kohesioon, jotka ovat aluepolitiikan perusperiaatteita Euroopassa. Ja meidän kysymyksiä, joille meidän täytyy antaa vastauksia. Täytyy myöskin pyrkiä katsomaan, mikä on ollut esillä siinä, mitä komissio nyt, miten voitaisiin esittää uuden tyyppistä välinettä globaalisaatiorahaston puitteissa. Ja tämä on kysymys, josta haluaisin kuulla vastauksia komission nostajalta. Sitten siirtyisin neljään kohtaan, jotka, joista on jo puhuttu täällä, siitä, että on vähemmän keskittymistä ja 60, 70, 80, voisi olla 40, 30 ja 20, jotta voitaisiin saada aikaan parempia tuloksia, enemmän prioriteetteja investoinneille ohjelmakohtaisesti neljästä kuuteen. Tämä tietenkään ei merkitä, että hyväksyttäisiin 20 prosenttia minimirahastoksena, joka olisi osoitettu temaattiseen kokonaisuuteen, joka liittyy sosiaaliseen kuuluvuut osallistuvuuteen ja köyhyyden vastaiseen taisteluun. Mitä tulee osallistumiseen, eri osapuolten osallistumisen osalta, mitä komissio on sanonut ja miten tärkeää on rahoittaa ja parantaa kykyä ja teknistä tukea sosiaalisille toimijoille, eri organisaatioille, jotka tunnet, voitaisiin parantaa niitä mahdollisuuksia osallistua ohjelmoihin. Olen yhtä mieltä Olbrichtin kanssa siitä, että on välttämätöntä puhua tästä kumppanuussopimuksesta myös. Haluaisin puhua siitä, mikä on prioriteettien lukumäärä silloin, kun on kysymys siirtymävaiheessa olevista alueista. Rahoitus on rajoitettu alueisiin, jotka ovat vähemmän kehittyneitä. On tärkeää, että vähemmän kehittyneet alueet, kuten siirtymävaiheen alueet, ovat välttämätöntä niin varmistaa edistymistä tässä asiassa – ja kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että ne tarvitsevat tukea. Tämä kysymys, jonka myöskin haluaisin esittää komissiolle. Toivoisin, että saisin vastauksen sieltä. Nämä olisivat ne asiat, jotka äh, haluaisin ottaa erityisesti esille nyt, kun näemme keskustelua sosiaalirahastosta. Olen kuitenkin kiitollinen kommenteista, joita te tulette esittämään. Madame Vukacijewska is, not here. Rova Vukacijewska ei ole paikalla mutta eipä sitten Schroeder paikalla, haluatteko esittää puheenvuoron? Ich kann ganz kurz äh, mal grundsätzliche Sachen sagen. Wir sind ja Muutama perustavanlaatuinen asia lyhyesti. Esittelijän kanssa olemme tehneet hyvää yhteistyötä jo pitkään tässä asiassa. Minä olen myös sosiaaliasioiden valiokunnassa varjoesittelijänä sosiaalirahastosta ja minulla on aika hyvä yleisnäkemys tästä välineestä on muutama ongelma mielestäni komission ehdotuksessa. Ongelma numero yksi on artikla 43, eikä se mielestäni voi pysyä sellaisena, sitä täytyy muuttaa. Ja tästä keskustellaan myös komission kanssa, se on selvä. Täytyy keskittyä näiden temaattisiin kohtiin eikä investointiprioriteetteihin. Ollaan siis väärällä tasolla. Se täytyy joka tapauksessa muuttaa sitten rahoituslähde artiklalle 5. Monitason hallinnointi ja kumppanuus. Kumppanuusperiaate artikla 5. Yleisasetuksessa siinä tämä äh, sosiaalirahasto on rahoitusväline ja äh, erot eli alueiden välillä. Siinä ei ole mitään järkeä, koska monitasoinen hallinto, sitä täytyy hoitaa yhtä intensiivisesti kaikilla alueilla, eli kumppaneilla pitää olla mahdollisuus hoitaa tehtävänsä kaikilla alueilla. Sehän on, on selvää, se täytyy muuttaa. Pieni poisto. Se on se olennainen, mutta sitten tämä prosenttiosuus 20 sosiaalirahastossa on vielä muutama yksinkertaistamissääntö, niitä katsotaan, voidaan katsoa, voidaanko niitä vielä parantaa. Kyse on ennen kaikkea ennakkorahoituksesta ja siellä täytyy vielä katsoa, että missä määrin sitä käsitellään yleisasetuksessa, koska SFS e on muutama erityissäännös, pitäisikö ne ottaa yleisasetukseen. On muutamia innovatiivisia välineitä sosiaalirahastossa ja siinä haluan esittää perustavalla, per, periaatteellisen kysymyksen, oli tämä 5 prosenttia, vähintään 5 prosenttia kaupunkialueelle. Mielestäni se on hyvä. Olen Olbrichtin kannalla tässä, koska kaikille välineille se pitäisi tehdä sekä maaseudualueelta 5 prosenttia, myöskin kaupunkialueelta 5 prosenttia vähintään – Nehän ovat Olbrichtin asiakirjassa ja sama sosiaalirahastolla sillä on myös nämä paikalliset tasot. Mutta ne eivät ole kuvattu tarpeeksi selkeästi ja siellä olisivat sitten ne myös. Ja sitten kaikille välineille olisi tämä vähimmäis 5 prosenttia. Ja mielestäni tämä olisi kyllä johdonmukainen lähestymistapa, koska sitten voitaisiin huolehtia myös siitä, että rahastot toimivat yhdessä paremmin. Ja että tämä metodi tulee tunnetuksi alueella ennen kaikkea. Ja mielestäni se olisi hyvä, koska on artikla tästä, jossa se kuvaillaan käytännössä, ja mielestäni juuri tälle viidelle prosentille se on kuvattu, jotka ovat aluekehitysrahastossa. Ja niitä sitten mukautetaan sosiaalirahastoon niin, että nämä rahastot sitten kaupunkikehityksen alueella voivat toimia saman metodin mukaan ja vaikuttaa samaan suuntaan. Ja Täytyisi kovasti pitää huolta siitä, että se on mahdollista niin, että muotoillaan nämä äh, säännöt niin, että ne toimivat samaan suuntaan ja ehdot ovat samat. Tässä karkeasti sanottuna tärkeimmät osatekijät, jotka ottavat huomioon meidän äh, kompetenssimme aluekehitysvaliokuntana. Ja mielestäni tästä tulee hyvä mietintö, kun tähän suuntaan mennään. Kiitos kovasti sitten Cornelia. Ei ole paikallisesti Jan Olbricht. Uh, Kiitos. Ihan lyhyt kommentti jatkaisi siitä, mitä Roche Rötter totesi, että vaikka meillä on kaksi rahastoa ja kaksi komission jäsentä, niin pitäisi olla kuitenkin vain yksi logiikka järjestelmässä. Nimittäin yhdessä rahastossa meillä on temaattista keskittymistä, sitten toisessa rahastossa on temaattista keskittymistä ohjelmissa, operatiivisessa puolessa. Tässä menetetään tehokkuudessa. Miten monirahastomalli toteutuu, jos on kahta logiikkaa käytössä? Entäs tämä ITI? Komission juuri totesi, että ei niinkään yleiskattava tukea, mutta ITItä. Se on liian vaikeaa, ei me ymmärrä. ITI, eri toimet, alueohjelmia, rahastoja, ihan nättiä, mutta hankalaa. Eli lyhyesti yhteenvetona pyydän, pyrkikäämme valiokunnassa korostamaan sitä, että on yksi selkeä järjestelmä eri rahastoissa. Muutoin kaikki ovat hukassa. Uh, Hyvät kollegat, ei ole muita puheenvuoropyyntöjä valiokunnan jäsenet, joten haluaisin kysyä, haluaako Rova Sukova pitää puheenvuoron komissio työllisyyden pääosasta. Uh, Mrs. Chair. I would like to briefly... Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluan kiittää siitä, että palattu takaisin Euroopan sosiaalirahaston periaatteessa sosiaalisuus ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Niitähän me pyrimme saavuttamaan. Keskittymisen tasolla erityyppisiin alueisiin me mietimme sitä, että kun on hyvin alhainen keskittymisen taso, johtaako se ylipäätään mihinkään keskittymiseen – jos halutaan saavuttaa jotakin keskittymistä ja näkyviä vaikutuksia ja tehokasta eurooppalaista rahoitusta, silloin pitäisi kysymys olla huomattavasta summasta eurooppalaista rahaa, joka käytetään tiettyihin elementteihin, tiettyihin tavoitteisiin, että se näkyy. Jos keskitytään vain 40 prosenttia vähiten kehittyneisiin tai paremmin kehittyneisiin alueisiin, neljä, viisi investointiprioriteettia, silloin varat hajautetaan ja 60 prosenttia käytetään mihin tahansa muuhun investointiprioriteetteihin, silloin todellakin hajautetaan rahojen käyttöä eikä keskitetä. Ja siksi haluaisimme tiettyjä prosenttitasoja, jotka liittyisivät tiettyihin investointihankkeisiin. keskittymistahoja, tasoja on vertailtu allokeittusrahastoon ja sosiaalirahaston osalta sillä, kun ne ovat olleet olemassa, se on totta. Aluepoliittinen kehitysrahasto rahoittaa 11 temaattista aluetta. Sosiaalirahasto keskittyy neljään temaattisen ohjeeseen 18 investointiprioriteettiin. Tämä merkitsee sitä, että lähestymistapa on erilainen, mitä tulee nimenomaan keskittämisen asteeseen. Olen ottanut huomioon sen, että parlamentti tukee enemmän ajatusta siitä, että olisi keskittymistä jäsenvaltioiden tasolla sen sijaan, että se olisi operatiivisten ohjelmien tasolla, mutta tällä hetkellä Huomattava osa operatiivista ohjelmista on kansallisia ohjelmia, nimenomaan sosiaalirahaston osalta. Joten ei ole suurta eroa siinä, on kysymys operatiivisesta ohjelmatasosta vai jäsenvaltion tasosta. Monen eh, tason hallinto, eh, tällä viitattiin eh, tähän käytännössä, joka koskee kumppanuutta, kaikilla tasoilla hallinnossa ja myöskin ovat mukana kaikki kumppanit valmistelusta kumppanuussopimuksen osalta lopulliseen arviointiin ja seurantaan, mitä tulee ohjelmien toteuttamiseen. Meistä on hyvin tärkeää varmistaa tämä osallistuminen, jos ovat mukana myöskin työmarkkinaosapuolet, alueelliset viranomaiset, niin että omistajuus ja osallistuminen toimeenpanossa on todella olemassa. On huomiota tämän viidestä prosentista kaikkien välinen osalta, niin että se olisi ajantasaista, mikä on minulle uusi asia. Ja minusta me voimme pyrkiä määrittämään, miten voidaan vähentää eroja eri keskittymistasojen välillä. Mutta sekin on asia, josta täytyy keskustella vielä muiden kollegien kanssa, aluekehityspääosastolla ja niin edelleen. Oliko tässä puheenvuoron herra Rova Sukova. Schröter haluaa esittää vielä kommentin. Try to understand uh, the idea of Yritän ymmärtää tämän kestämisen ajatuksen ESRssä, mutta minä voin sanoa, että nyt kun ymmärrän sen, on edelleenkin mahdotonta ehdottaa. Olen täysin tätä vastaan, tulen tekemään äh, sen kaikkea mahdollista, että tämä ei toteudu näin. Sosiaalirahasto siinä ei ole mitään järkeä, koska se on investointiprioriteettitasolla. Tämä on hyvä, erinomainen esimerkki. Meillä on köyhyyttä, sosiaalista kuuluvuutta yhtenä temaattisena aiheena. Se on kahdeksan tai yhdeksän temaattisena kokonaisuutena tavoitteena. Sitten meillä on seitsemän investointiprioriteettia. Nyt käytettäisiin ESR-rahaa ja keskityttäisiin näihin tavoitteisiin, tehtäisiin erinomainen köyhyyden vastainen sosiaalisen eh, osallistuvuuden ohjelmaa, silloin tarvitsisi tai sitten näitä investointeja, jotka tehdään hyvä ohjelma, jos rajoitetaan taas neljään ohjelmaa, ei toimi kentällä, se toimii asiantasolla. Joten on selvää, koska tämä on siis aivan oikein, kuitenkin aluekehitysrahastossa se keskitytään kolmeen temaattiseen tavoitteeseen. On selvää silloin, minkä tyyppisistä tavoitteista on kysymys, koska neljäs on hallintoa varten rohkaisemista, kapasiteettien kehittämiseen, Ja se on vain muutamassa jäsenvaltiossa tarve, koska muissa jäsenvaltioissa jo on hyvä hallinnointi. Joissakin maissa tätä tarvitaan, koska niissä on ollut valtaisa siirtymävaihe menneisyydessä ja ne tarvitsevat varoja tähän. Siksi ajatuksena on, samoin kuten aluekehitysrahastossa keskitytään kolmeen temaattiseen aiheeseen, kahdeksikon, yhdeksikköön ja kymmeneen, jossa on 20 prosenttia köyhyyden toimintaan, mikä on jo tällä hetkellä JSRssä. Sama luku, samantyyppinen keskittäminen kuin nyt on myöskin aluekehitysrahastossa. Ja tämä merkitsee joustavuutta. Miten sitten saavuttaa temaattiset tavoitteet, mikä on meille tärkeää. Alueet tarvitsevat joustavuutta. Miten voidaan saavuttaa temaattiset tavoitteet? Meidän ei pitäisi sanoa niille, että ne voivat tehdä sen vain yhdellä tavalla. Siksi on aivan niin kuin Jan sanoi, että sama metodi aluekehitysrahastossa ja sosiaalirahastossa, muuten sanoisin, että tämä parlamentti ei voi, voi mennä palo, palaamaan vaalipiireihin, koska kukaan ei ymmärrä, mitä me teemme. Ennen kuin pyydän Mariaa vastaamaan, niin oliko muita? Ei ollut muuta puheenvuoropyyntöjä, joten Maria. Muchas gracias, presidenta. Kiitoksia kovasti. Minä haluaisin kiittää kommenteista ja näkemyksistä, joita kuultiin, ja hyvästä tahdosta toteuttaa ja laatia hyvä lausunto. Olen samaa mieltä siitä, että huomioon nämä huolenaiheet 4.3 artiklassa ja 5 artiklassa – ja mitä Olbrich totesi puolestaan loogikasta ja johdonmukaisuudesta rahastoissa, että on jonkinlaista yhtenäisyyttä niissä. Eikä ole kyse pelkästään, että vähän kaikkia rahoitetaan, vaan että mietitään, mistä saadaan tehokkuutta sosiaalirahastossa näinä kriisin aikoina. Kiitos. Just dear colleagues, to repeat once more that here... Kollegat, toista vielä, että tässä on aikataulu todennäköisesti huhtikuun lopussa olisi jo luonnos ja ehdotetut tarjoukset ja määräaika tarjouksille joskus toukokuussa. Ja sitten äänestetään regi-valiokunnassa saattaisi olla toukokuun lopussa vai kesäkuussa. No ollaan kuitenkin edellä muiden muita tämän kehyksen elementtejä alkaa kuitenkin miettiä jo tarkistuksia, koska niin paljon aikaa ei ole. Erityisesti, niin Lambert näin pyyntäsi ihan sekunnin päästä, erityisesti kollegat, jotka ovat vastuussa yleisasetuksesta, että äh, pidätte silmällä johdonmukaisuutta. Ja nyt Lambert halusi vielä. Spanish ambition, eh? Ja se koskaan tietysti rankaista kunnianhimoisuudesta. jota laki tarvitsemme tällaista kriisin aikana. Joka tapauksessa on kuitenkin arvoa siinä, mitä juuri totesit. Omasta puolestani on mahdotonta, niin äänestysvalikunnassa niin, ihan hyvä asia. Mutta kun asia viedään täysistuntoon, ja näin saimme kuulla viime viikolla Strasburgissa kontaktiryhmän kokouksessa, joka käsitteli monivuotista rahoituskehystä, meidän pitää katsoa, miten virtaviivaistetaan – tärkeimpiä osia, jotka liittyvät toisiinsa. Meillä on ollut tämä yhteys esittelijän kanssa, me olemme olleet yhteydessä, mutta jotka ovat pitemmällä, en tiedä miten saadaan ne vedettyä takaisin, jos asiat ovat ristiriitaisia, mutta te olette valiokunnan puheenjohtaja. Block, I can block, I cannot block, I cannot block. No, en voi tietenkään jumittaa Carson in coordinators. Voi niin, sitä mutta voidaan keskustella koordinaattorin kokoisessa, ellei ja nyt haluat tästä lisätä jotain. Niin, yksinkertaisesti jos on mahdollista saada jotain osviittaa, koska meille kerrottiin, että pitäisi valmistella esittelyiden kesken luonnos ilman tarkistuksia. Luonnos liittyy selityksosaan, mitä me sitten otamme tarkistuksina esille. Pitäisi tehdä tämä selväksi, nimittäin jos meidän kerran pitää valmistella konkreettisine tarkistuksineen lausuntoni niin sopii, mutta ei se ole sama kuin lausuntoluonnos. Tästä emme keskustele nyt. Erityisesti yhdestä asiasta keskustelemme, ja sehän ei ole meidän valiokunnan mietintö. Jos halutaan, että meidän kantamme tämä huomioon, niin täytyy sen valiokunnan aikataulun sopeutua, mutta tiedämme oikein hyvin, että monet asiat, joista päätetään sosiaalirahastoasetuksen puitteissa, täytyy olla sopusoinnussa sen kanssa, mitä sitten parlamentti lopulta ehdottaa yleisasetukseen. Katsotaan vaiheittain, mitä voidaan tehdä, mutta tällä hetkellä täytyy ottaa se huomioon. Mutta siihen kuuluu paljon työtä. Tätä voidaan keskustelua jatkaa koordinaattorin kokouksessa, joten tämän myötä haluaisin päättää keskustelun nyt tämän päivän osalta ja Konstantsi vielä. Niin, oikeastaan kohtaan halusin vielä esittää yhden kommentin, joka koskee aikataulua. Emmekö me yhdessä lyöneet lukkoon vastuvalikuntien kanssa, että missään tapauksessa äänestystä rahastoasetuksesta ei tapahdu ennen kuin on tapahtunut äänestys yleisestä asetuksesta, koska yleinen asetus, niin jos yksittäisissä asetuksissa muutetaan jotakin, mikä koskettaa yleisasetusta, minusta ei ole tämä mikään vastuupiirien tehtävä. Muista, miten työvaliokunnassa roikkui päätös liittyen artiklaan 50. Minusta tämä ei ole kovin johdonmukaista. Absolutely, we fully, that's what we are discussing, that we are fully... Tästä juuri keskustelemme, että olemme täysin tietoisia tästä. Ymmärsin, että olemme sopineet, mutta Lambert, kuten Lambert sanoi, on kunnianhimoja, mikä tarkoittaa, että jos lopulta yleisasetus, sitä käsitellään eri tavalla, niin valiokuntien täytyy palata asetuksiinsa. Eli ymmärrys siitä lopulta, että täytyy kunnioittaa tätä erontekoa yleisasetukseen. Jos joku ei halua sitä kunnioittaa, niin sitten sillä on seurauksensa. No, tällä, tässä vaiheessa ei varmaan voida tehdä enempää kuin jatkaa poliittisella tasolla keskustelua, mutta nyt haluaisin siirtyä seuraavaan mietintöön. Anami Rantako on täällä. Kolme mietintöä tässä on ja kaksi kollegoista eivät ole vielä paikalla. Jos avustajia tai poliittisia neuvonantajia on Vlasakilta tai Mirandalta, niin voitteko esimiehillenne, tai il, kertoa, ovatko esimiehenne tulossa vai ei, koska sen mukaan sopeutamme ohjelmaa. Nyt haluaisin siirtyä kohtaan kuusi. Anna Miranda, lausunto pienimuotoisesta kalastuksesta ja yhteisestä kalastuspolitiikasta ja sen uudistamisesta. Anna, sinulla on puheenvuoro. Oui, mais merci Madame la Présidente. Je voulais bien euh, d'abord euh, remercier... Kiitoksia haluan ensinnäkin kiittää sihteeristöä tehdystä työstä ja teidän suullisen tarkistuksen osalta huomioon liittyy, liittyy käännökseen. Ranskankielisen toisintoon siellä on käännösvirhe. Siellä on kalastus käännetty väärin se on äyriässä, koska on kalastus espanjankielisessä ja siellä on ranskankielisessä pitäisi käyttää ja monet tahot ovat sen jo vahvistaneet. Consiculture on oikea ranskankielinen sana. Tämä halusin tehdä selväksi. On huomattu myös, että englanninkielisessä kielitoisennossa pitäisi ottaa shellfish fishing and gathering pitäisi olla englanninkielisessä, muutoin sinne ei tule äyriäisten viljely mukaan, kun on kyse laajaperäisestä vesiviljelystä. Minä aloittaisin ensinnäkin esittelemällä ja toteamalla, että pienimuotoinen kalastus, rannikkokalastus ja myös äyriäisten pyynti kaikki, joka liittyy laajaperäisen vesiviljelyyn, siis mahdollisimman pienimuotoisessa merkityksessä, luonnonmuotoisessa merkityksessä, on erittäin tärkeää toimintaa, arvokasta toimintaa Euroopassa. Se luo työpaikkoja, se on kestävää toimintaa, sillä on vaikutuksia sosiaalisesti ja taloudellisesti. Siis se antaa 66 prosenttia kalastussektorin työpaikoista välillisesti ja ja suoraan. Mutta tätä pienimuotoista rannikkokalastusta ei ole määritelty sen tarkemmin. Tässä liittyy ennen kaikkea alusten kokoon määritelmä ja komissio haluaisi tästä päästä eroon. Me tarvit, meidän tarvitsisi ottaa huomioon alueelliset erityispiirteet, sosio ympäristölliset tekijät, mutta myös kalastusmenetelmät, jotka olisivat mahdollisimman kestäviä laajamuotoinen vesiviljely ja pienimuotoinen kalastus ovat saaneet monilaisia nimityksiä, mutta se on kuitenkin kaikkein kestävintä kalastusta sosiaalisesti, taloudellisesti ja myös ympäristön kannalta. On erittäin tärkeää, että tämä määritellään myös sosiaalitaloudellisesti tämä rannikkokalastus termi. Sillä on oma kulttuurinen ulottuvuutensakin alueilla, mantereen puolellakin, saarialueilla tai eh, äärialueilla. Tässä välitetään myös merkittävällä tavalla äh, ammattiperintöä. Mutta kalastus on kärsinyt monista kielteisistä seikoista, kuten se, että että on tapahtunut esimerkiksi unohdettu jätevetten puhdistaminen, on ja prestiisi esimerkiksi yksi merkki öljyvuodoista. Parlamentissa meillähän oli oma valiokuntansakin sitä varten prestiisonnettomuuden osalta. Se koski varsinkin pienimuotoista, pienimuotoista rannikokalastusta minunkin maassani. Tähän vaikuttaa myös kaupunkialueiden laajentuminen rannikkoalueilla ja totta kai su- suurhankkeet rannikoilla ovat tähän vaikuttaneet. Jos me haluamme määritellä pienimuotoisen kalastuksen uudistuksessa tai ajatellen sosiaalitaloudellista kohesiota tai ympäristöä, niin on huomattu, ettei ole tilastotietoja riittävästi. Siksi lausunnossa me olemme esittäneetkin, että olisi sosioekonomisia, tieteellisiä ympäristöä koskevia tietoja tarkemmin. On huomattu myös, että tässä kriisitilanteessa tai kun rahoitusvälineitä uudistetaan, kohesiopolitiikkaakin, että pienimuotoisen kalastuksen tilanne on hyvin haurassa tilanteessa. Rannikkoalueella ei oikeastaan ole vaihtoehtoja löydettävissä. Jos ajatellaan kalastajaa, hänestä pitäisi tulla liikemies noin vain. Eihän se ole mahdollista monellakaan alueella Euroopassa, koska ei ole monipuolistamisen vaihtoehtoja elinkeinoelämässä. Siksi olen esittänytkin, että meillä olisi jonkinlaisia menetelmiä, että voitaisiin paremmin hallita tilannetta että pienimuotoista kalastusta voitaisiin päätöksenteossa viedä eteenpäin ja myötämääräämistä edistettäisiin. Me tarvitsemme myös pitkän aikavälin strategiaa, joka kattaisi usean vuoden, ei pelkästään rannikkaudella, vaan myös paikallisesti, kuten aikaisemmin tässä oli puhetta. Tästä syystä halutaankin lausunnossa Meillä me olemme halunneet laatia todellakin hyvin lyhykäisen ja tiiviin lausunnon ja kertoa, mikä on meidän tarkoituksemme, eli kestävää kalastusta tukea, niin että mietittäisiin myös tulevaa kalastusrahastoa ja että se saa takaisin oman osionsa pienimuotoiselle kalastukselle, että olisi myös oma tukiohjelmansa pienimuotoiselle kalastukselle nimenomaan rannikkoyhteisöjä varten. Ja ne, että saisivat uutta pontta kalastukselle kestävältä pohjalta, kun ajatellaan taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia, niin että annettaisiin myös meidän valiokunnastamme poliittinen viesti, niin että me tuemme tämän tyyppistä kalastusta. Se on kestävää myös kohesion kannalta. Nyt kuuntelen kollegojen kommentteja niin, että laajentaa ja tukea tätä. We have Mr. Pongajes, please, on behalf of... Herra Pongayes, kuen ryhmäpuheenvuoro. <clears throat> Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Varjoesittelijänä haluaisin kiittää kollegamme lausuntoluonnoksesta ja hänen tekemästään esityksestä. Haluaisin tehdä kaksi kommenttia nopeasti ja lyhyesti. Ensinnäkin toteaisin, että Euroopan unioni harjoittaa monen tyyppistä kalastusta. Kullakin on oma erityistehtävänsä. Siksi minun mielestäni on erittäin tärkeää olla vastustamatta pienimuotoista rannikkokalastusta suhteessa laajaperäiseen kalastukseen. Molemmat voivat täydentää toisiaan sosioekonomisesti, kuten kollegamme totesi. Sitä paitsi minä halusin korostaa myös pienimuotoisen kalastuksen merkitystä rannikkoyhteisöissä niin, että me kiinnittäisimme erityishuomiota tähän kalastukseen myös äärialueilla, syrjäisimmillä alueilla. Olen tekemässä myös tarkistuksia tähän suuntaan. Puheenjohtaja, kiitos. Uh, very much. Um, so we had only on behalf of Pepe. EPPn puolelta herra Ponkari. Muita varjoesittelijöitä ei olla paikalla salissa, joten jos joku muu haluaa, Lambert van Nistelrooy. Thank you for, for uh, giving us, uh, Kiitoksia luonnoksen esittelystä. Ainoa huomio rahastojen osalta on, että minun nähdäkseni kalastuspolitiikka ja erityisesti kategoriat kestäville politiikoille sekä isot alukset ja niin edelleen ja pienemmätkin toimet mahdollisuus käyttää EAKR, ne ovat laajemmat. Sanoisin, luodaan olosuhteet rannikkoalueilla, erityisesti pienimuotoiselle ja keskisuurelle äh, kalastukselle, että saadaan tuloja myös turismit, matkailusta ja muista asioista kuin pelkästään kalastuksesta ja että otetaan nämä toimet mukaan, niin se voitaisiin tehdä EAKRn e erityistavoitteena, kuten sanottu aiemmin. Eli ollaan positiivisia tämän suhteen, koska kun suuremmat alukset kilpailevat täysillä keskenään, niin tuskin on tilaa. Muille ei harjoiteta erityispolitiikkaa. Erityisesti EAKRn sitä voi tehdä enemmän kuin aiemmin. Sitten edustaja Aristo Helos. Ε, ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τη συναδέλφισσα, την κυρία Μιράντα. Niin, sydämiset kiitokset rova Mirandalle lyhyestä lausunnosta. Minusta meidän täytyy ottaa huomioon kalastajaryhmä, jota ei ole olemassa muissa maissa. Tällaiset perinteiset pienkalastajat Välimeren alueella, he eivät ole tärkeitä pelkästään kalastukselle, vaan uudelle ympäristöpolitiikalle. Nimittäin he voisivat ottaa seuraavan tyyppisiä tehtäviä hoitaaksensa, jotka voitaisiin sisällyttää uuteen kalastusrahastoon, nimittäin mm, ilmastonmuutoksen seuraamiseen rannikko- ja merialueilla. He voisivat siellä merkitä muistiin havaintoja, nämä kalastajat. Esimerkiksi kun uusia kalalajia vaeltaa alueille meren lämpötilan muutoksien vuoksi, jotka ovat tietysti ilmastonmuutoksen aiheuttamia. Useinhan on niin, että rannikkoyhteisöt, joissa kalastajat elävät, ovat todella riippuvaisia kalastuksesta. Ei ole muita mahdollisuuksia hankkia toimeentuloa. Kuitenkin heillä on huonosta mahdollisuuksia saada eurooppalaista rahoitusta, joka usein edyttää hyvin mutkikkaita menettelyjä, eikä sitten ole myöskään tarvittavaa asiantuntemusta tätä varten. Joten erityiset ohjelmat voitaisiin ottaa käyttöön nimenomaan näitä, näiden pienten rannikokalastajien tukemiseen toisella menetelmällä. Sitä haluaisin vielä korostaa seuraavaa. Kun pyritään palauttamaan merissä lajien monimuotoisuutta, on tärkeää, että tietyt lajit myös säilytetään kalastajien avulla, niin että tällä tavoin myöskin osaltaan edistetään lajien monimuotoisuutta merissä. Joissakin maissa tätä on sovellettu hyvin myönteisin tuloksin. Tätä voitaisiin vahvistaa seuraavalla rahoitusvälineellä. Thank you uh, very much. I don't see any more speakers. Kiitos. En näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten haluaisin kysyä Anna Mirandalta, että haluatteko vielä puheenvuoron ja sitten päätämme määräajasta tarkistuksille. Kiitoksia, kiitoksia kovasti puheenvuoroista. Olemme hyvin avoimin mielin, jotta voimme ottaa mukaan eri kantoja, mutta missään tapauksessa emme halua vastakkainasettelua luoda pienimuotoisen ja teollisen kalastuksen välillä – Haluan vain tehdä tällainen erottelu, niin kuin kiintiöissäkin parlamentissa täytyy jotenkin erityiskohtelua pystyä tarjoamaan niin, ettei synny syrjintä monissa tapauksissa. Pienimuotoisessa rannikkokalastuksessa on hiukan sama tilanne, jos ei sitä suojella, se vain noin katoaa. Kiitos. Merci beaucoup. And I would like to, to propose that the... Haluaisin ehdottaa, että tarkistuksille on 29. maaliskuuta kello 12. Eli 29. keskipäivällä. Tämän myötä sitten siirtyisin kohtaan seitsemän esityslistalla. Se on Oltrich Flasakin lausunto Eurooppaan tehtävien investointien houkuttavuudesta. En tiedä, onko joku, joka puhuisi esittelijän puolesta. Jos ei, sitten otamme varjoesittelijät ja sen Luhan seuraavaksi. Presidente, vorbim aici despre un aviz pentru Comisia Econ, um, ceea ce privește atractivitatea investițiilor. Kiitoksia kovasti. Tämä liittyy lausuntoomme siis investointien houkuttavuuden takaamiseksi. Kun ajatellaan investointikriisiäkin näinä päivinä, niin on hyviäkin uutisia, nimittäin viime vuonna viidellä prosentilla kasvoi niiden yritysten määrä, jotka haluavat investoida. Jotta voimme houkutella investoijia, meidän täytyy pystyä tarjoamaan myön erityisetuja paikallisestikin. Mutta nämä tarjoukset eivät ole kaikilla alueilla ajan tasalla. Ekon valiokunnassa puhutaan paljon veroetuuksista, lainsäädännöstä ja niin edelleen. Mutta Euroopan unionin kohesiopolitiikkaa edustaa todellista muutoksen moottoria. Nimittäin suurelta osin sen myötä pystytään myös kasvua tarjoamaan kaikkialla ja lähentämään alueita. Nyt tänä päivänä voidaan sanoa, että hyvin paljon on sijoitettu koulutukseen. Kymmeniä miljoonia kansalaisia on kohesiopolitiikan ansiosta pystytty kouluttamaan. Tämän lisäksi on pystytty rahoittamaan 2000 kilometriä moottoriteitä ja ja yli 8000 pk-yritystäkin on syntynyt. Eli tämäkin auttaa investoijia. Mutta että tämä kaikki voisi jatkossakin toteutua, yksi ehto on täytyttävä. Nimittäin, että meillä on suorituskykyisiä perusrakenteita tarjolla. Jos joku yritys haluaa investoida, tekee se tietysti omat laskelmansa perusrakenteiden pohjalta. Kun minä itse olin aikanaan yksityisessä yrityksessä työssä, niin minulla oli myös mahdollisuuksia tehdä päätöksiä näissä kysymyksissä. Toisin sanoen päättää Itä-Euroopassa sijoitu, sijoitustoiminnasta. Ja, ja voin taata sen, että infrastruktuurien asema on erittäin tärkeä investointien houkuttavuudessa. Eli meidän täytyy uuden aikaista infrastruktuuria, olipa se missä tahansa. Ja siitä on tultava nyt tärkeä painopiste, varsinkin kohesiopolitiikassa, mutta tämä ei riitä. Ei ole kyse pelkästään infrastruktuurista, vaan muistakin valteista, joita alueilla voi olla tarjolla. Tässä minä viittaan esimerkiksi tutkimukseen, innovaatioon, kehitykseen, tekniikkaan. Tämä antaisi kovan ytimen toiminnassamme ja varsinkin elinkeinoelämässä. Alueiden täytyy tajuta, että ne kyllä pystyvät kehittymään tarjoamalla ammattikoulutusta – tarjoamalla tutkimusta, innovaatioita ja tekniikkaa. Mutta ei pelkkä kaunis strategian riitä unionissa, vaan sen on muututtava todellisuudeksi ja nimenomaan alueiden tasolla. Totta puhuen, tästä varmasti kenkä pahiten puristaa tulevinakin vuosina. Siksi ammattikoulutus ja varsinkin laadukas ammattikoulutus on niin tärkeällä sijalla. Siinä rinnalla tarvitaan myös tekniikan edistämistä eri alueilla. Totta kai kaikki tämä liittyy tähän kuuluisaan fiksuun kehitykseen, jota Eurooppa 2020 strategiassakin peräänkuulutetaan. Meidän täytyy edistää tutkimusta, varsinkin tutkimuksen soveltamista. Uusissa jäsenvaltioissa täytyy korostaa myös koulutuksen infrastruktuuria. Vielä yksi näkökohta, jota on mietittävä tässä yhteydessä, nimittäin sovellettu tutkimus. Tällä haavaa vain kaksi prosenttia kaikista tuloksista, joita syntyy tutkimuksesta, tulevat sovellusasteelle. Jos ajatellaan todellakin hyvin vähän esimerkiksi patenteista päätyy teolliseen tuotantoon. Siinäpä haastetta. Tutkimuksessa on kyllä paljon erilaista toimintaa, me ja edistämme tutkimusta, mutta me emme onnistu kääntämään tätä teknistä tutkimusta käytännön sovelluksiksi, siis tuotantoon. Ja sitten totta kai tämänkin myötä saataisiin kehitykselle uutta pontta. Meidän on syytä tätä korostaa. Eli täytyy rahoittaa tutkimusta, mutta se ei riitä. Me voimme panna miljardeja miljardeja tutkimukseen, mutta se ei välttämättä johda puusta pidemmälle ensi vuotta vartenkin on löydetty miljardeja. Aikaisemmin puolesta kaikki ei ole edes käytetty. Meidän täytyy siis taata se, että tutkimus jatkossa myös muuttuu käytännön tuotannoksi, lopputuotteiksi. Minä nyt haluan tätä tähdentää nimittäin. Jos me haluamme innovaatioiden ja tutkimuksen Euroopan unionin, niin se kyllä edellyttää, että tutkimus myös muuttuu kasvuksi tuotannon kautta. Totta kai seuraavalla kaudella ja valtiot ja alueet joutuvat miettimään tavoitteitaan, että voidaan vastata investointien tarpeeseen, tarjota investoijille mahdollisuuksia rahoittaa niin, että se toteutuu helpolla tavalla. Tässä yhteydessä rahastot ovat tärkeässä asemassa. Totta kai elämme nyt kriisin aikaa. Se on sekä rakenteellista että taloudellista. Yksityistoimijoiden pyrkimyksenä oikeastaan on leikata investointeja esimerkiksi tutkimuksessa. Euroopan unionissa me haluamme kuitenkin tutkimusmäärärahoja lisätä. Me olemme jopa asettaneet parin kolmen prosentin kynnyksen jäsenvaltioille. Mutta tilanne vaihtelee maasta toiseen. Joissakin maissa jopa tutkimusmäärärahat pien, vähenevät, varsinkin jos ajatellaan yksityisiä lähteitä. Eli jälleen kerran tämäkin on otettava huomioon. Totta kai me haluamme innovoivaa Eurooppaa, joka takaa tutkimuksen. Ja sitten kaikki vähiten kehittyneet alueet tarvitsevat lisärahoitusta unionilta Meidän täytyy osoittaa kohesiota yhteisvastuun tunnetta. Kaikki tämä sen hyväksi, että voimme käyttää järkevästi unionin rahoja näillä alueilla myös. Sitten tästä itse lausunnosta. Siinä on pari ongelmaa, mutta varmasti tarkistukset ratkaisevat nämä ongelmat. Ensinnäkin kohta neljä mietinnössä talousetuuksista. Niin ei tässä saa puhutaan eurooppalaisesta kilpailukyvystä. Tässä neloskorassa kaikki ei ole ihan selvästi laadittu. Sitten esittelijä puhuu myös veropolitiikasta. Mehän tiedämme, että meillä ei ole mitään toimivaltaa unionissa näissä kysymyksissä, eli tässä on syytä olla hyvin varovainen. Minä uskon, että tästä tulee tehokas mietintö ja se varmasti auttaa komissiotakin politiikan suuntaamiseksi. Minä toivon todellakin, että innovaatio ja tutkimus auttavat eurooppalaista elinkeinoelämää. On behalf of Mr. Vlasak, we have... Herra Vlasakin puolesta olisi herra Poremba. Haluaisin kysyä, että nyt kun aloitimme jo, niin olisiko parempi, tai pidättekö parempana, että puhutte lopuksi vai nytkö heti? Mm, voitte itse päättää. En tiedä, mikä normaali proseduuri on. Voin esittää herra Flasakin lausunnon nyt tai myöhemmin. Haluaisin vain esitellä lausunnon yleispuitteet. Sitten voi myöhemmin jatkaa. Hyvät kollegat, ei ole kaiken maailman aikaa on hyvin pitkä puheenvuoropyyntölistä, joten kaikki niin lyhyesti kuin mahdollista. Herra Porempa. Yritän esitellä Vlasakin lausunnon hyvin lyhyesti. Ensinnäkin haluan pahoitella Vlasakin puolesta, joka on tänään Strasbourgissa paikallisviranomaisten kokouksessa Euroopan neuvostossa, joten hän ei ole täällä tänään keskuudessamme, mutta hän pyysi minua esittelemään tämän lausunnon ja painottamaan muutamia vain kohtia. Ensinnäkin on selkeää meille kaikille, että kohesiopolitiikka antaa ratkais- tärkeän panoksen investoinneille paikallisyhteisössä. Tässä yhteydessä on olennaista, ettei pelkästään toimijat, vaan myös jäsenvaltiot, alueet, kaupungit, muut paikallisviranomaiset eh, toteuttavat omia, omaa investointipolitiikkaansa. Toiseksi täytyy sanoa, että kun tuetaan talouttamme, niin pitäisi luottaa niihin yrityksiin, jotka antavat parhaan lisäarvon. Monille meistä hämmästyttävää kyllä nämä ovat suuria yhtiöitä useissa esivaltioissa. Ne vastaavat suuresta taloutta, joten meidän pitäisi sulkea niistä, niitä ulkopuolelle, kun käytetään Euroopan voimavaroja. Pitäisi yri- myös yrittää reagoida niillä alueilla, joissa bisneskumppanitkin tekevät. Erityisesti Jankin mukaan 30 prosenttia yrityksistä ovat huolissaan siitä, että Euroopassa on matala talouskasvu. 30 niistä ovat huolissaan korkeasta verosta ja 25 ovat huolissaan julkisen velan suuresta tasosta. Nämä ovat siis ne osa-alueet, joihin pitäisi yrittää puuttua. Sökyränä pohjalla lausuntoluonnoksessa painotetaan myös sitä merkitystä, joka on kaupungeillamme, kun tuetaan investointi Euroopassa. Investointimahdollisuudet kaupungeissa ovat todellakin lukuisat, mutta suurin houkuttelevuus investoijille on äh, kaupunkiinfrastruktuuriprojekteissa ja sitten näissä liikennetyspuistoissa. Nämä ovat siis ne osa-alueet Euroopan aluepolitiikassa, joita pitäisi parantaa ja helpottaa. Herra Valasak on valmis yrittää samaan aikaan parhaita ratkaisuja. Hän on valmis tulemaan keskustelemaan varjoisten kanssa kaikista näkökohdista tässä ehdotuksessa. Ja nyt haluaisin kuulla teidän mielipiteenne. Ja sitten kerron herra Vlasakille näistä päähuomioista ja kommenteista. Kiitos sitten asioiden ryhmän puolesta Derek Vaughan. Yeah, uh, uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kuten kaikki lausunnot, tämä on kovin lyhyt, niin minun kommenttini ovat olla lyhyitä. Minusta meidän tulisi käyttää tilaisuutta ja korostaa kohesiopolitiikan merkitystä niin, että sillä houkuttelee investointia juuri aikana, kun paikallisesti usein on korkeaa työttömyyttä, esimerkiksi nuorisotyöttömyyttä, kautta Euroopan unioniin. Mitä tulee ehdotuksiin, joita lausunnossa on, olisi tärkeää todeta, että kohesiopolitiikka voi avata investoinnille tietä infrastruktuuriin ja myöskin pätevyyksien kehittämiseen ja tutkimukselle ja kehitykselle, niin kuin mainittiin. Täällä on puhuttu myöskin siitä, miten tärkeitä ovat suuret yritykset yleisesti ottaen investoinneille Euroopan unionissa, mutta minusta meidän pitäisi myös mainita pienet ja yritykset ja sosiaaliset yritykset kautta EUn Niillä on oma tehtävänsä investointien luomisessa, työpaikkojen luomisessa ja kasvun luomisessa kautta Euroopan unionin. Täällä on mainittu myös kohesiopolitiikan merkitys vähemmän kehittyneille alueille. Siksihän meillä on kohesiopolitiikkaa, mutta ei pitäisi unohtaa kuitenkaan, että kohesiopolitiikka ja rahastot myös hyödyttävät kehittyneempiä alueita, kuten ne lisäävät vaurautta vähemmän kehittyneillä alueilla, joista hyötyvät sitten myöskin muut alueet. Tätä ei pidä unohtaa. Sen lisäksi täällä mainitaan myös joitakin ongelmia, jotka liittyvät investointien houkuttelemiseen EUn sisällä. Ja täällä puhutaan korkeista velkaasteista ja korkeasta julkista velasta, mutta tämä on tärkeä kysymys Euroopan, jossa investointien puute, kasvun puute, työttömyys alhainen pätevyyden taso, alhainen investointien taso, infrastruktuuri ovat kaikki sellaisia asioita, joissa pitäisi tapahtua parannuksia, joissa kohesopolitiikkaa tulisi käyttää tilanteen parantamiseen, ja nämä pitäisi mainita myös tässä yhteydessä. Viimeinen asia, siinä puhutaan, sitten tärkeitä ovat kaupunkialueet, ja tästä me kävimme tänään keskustelua aiemmin, joten en halua sitten sen kummin puhua. On erinäisiä tarkistuksia, joita tulemme mielellämme tekemään, mutta haluaisimme myöskin käyttää tilaisuutta keskusteluun ensin esittelijän kanssa asiasta. Kusmanova ei ole paikalla. Elisabeth sitten. Niin lyhyesti kuin mahdollista. Koska... Mrs. Chairwoman, ja Mrs. Usmanova is our but... Kiitoksia. Hän on todella varjoesittelijä, mutta ei voinut olla paikalla. Esitetään hänen näkemyksensä tässä. Ensinnäkin haluaisimme onnitella lausunnon valmistelijaa Useimmat ovat meidän varjoesittelijän, valmistelijan ja ryhmän kantojen mukaisia. Me olemme samaa mieltä siitä, että meidän täytyy houkutella investointeja alueiden suorituskyvyn kohentamiseksi kohesiopolitiikan tukena ja EU 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi. Me saamme lisää arvoa myös EUn aluerahoitukselle niin, että julkinen sektori rahoittaa eri rahastoista ja sen myötä myös yksityinen sektori voi rahoittaa enemmän. Vaarivalmistelijamme on samaa mieltä siis, että siitä, että meidän täytyy houkutavuutta lisätä alueilla siten, että meillä on kannustinpolitiikkaa käytössä. Alueiden pitäisi pystyä tarjoamaan kannustimia, jotta voitaisiin lisätä kilpailuetua. Elinkeinoelämän tuki on tärkeää myös tekniikan siirrossa muun muassa – niin, että meillä olisi myös hautomoita ja klustereita, verkkoja. Se edelleen edistäisi houkuttavuutta. Valmistelemme haluaisi korostaa myös kohesiopolitiikan merkitystä innovaatiossa ja tutkimuspolitiikassa. Hän myös uskoo, että liikenteeseen energiaan ja laajakaista infrastruktuurin sijoittaminen, kuten myös ihmispääoman lisääminen – lisäävät suotuisampaa ympäristöä, elinkeinoelämään. Valmistelema on kuitenkin huolestunut siitä, että ei ole selvää tukea pk-yrityksille osoitettu valmistelussa lausuntoluonnoksessa. Politiikan pitäisi keskittyä ennenkin pk-yrityksiin, koska 23 miljoonaa sellaista yritystä meillä on EU-ssa – se on noin 90 prosenttia kaikista yrityksistä. Kaksi kolmasosaa tulee yksityisektorin työpaikoista sieltä. Ne ovat tärkeä vaurauden lähde, kuten myös työllisyydessä ja sosiaalisessa puolessa tärkeää. Työttömyyden aikoina tämä puoli on kaikkein vähiten kehittynyt. Siksi Alde on sitä mieltä, että meidän pitäisi edelleen puitteita parantaa PK-yrityksille. Tässä meidän varoiset lavallistelemme päänäkökohdat. Schröter. Kiitos. Sitten Elisabeth Schröter. Um, I... <laughs> Muutama kommentti. Minä en usko, että yleinen verotustason alentaminen voisi johtaa siihen, että houkuteltaisiin investointeja – olennaisemmin muut asiat vaikuttavat siihen, miksi se, onko paikalla riittävästi ammatillista työvoimaa, onko koko ympäristö sopiva, jos on hyviä ammattitaitoisia työntekijöitä, heitä voidaan sitoa työalue, tietylle alueelle, onko sillä kulttuuritarjontaa sillä alueella, onko se houkutteleva asuin, asumisen kannalta. Kysymys ei ole pelkästään siis veroista – ja jos ajatellaan tilannetta uusissa jäsenvaltioissa, siellähän yritykset ovat hyötyneet veroinalennuksista, mutta kahden, kolmen, viiden vuoden kuluttua ne sitten lähtevät muualle, koska jossakin muussa on alennettu verotusta, joten minusta tämä ei ole oikea lähestymistapa. Minä en tässä haluaisi tukea tätä lausuntoa, koska me emme halua huolehtia siitä, että syntyy tällaista tukien perässä juoksemista, että yritykset sen mukaisesti toimivat, vaan haluamme tehdä alueista houkuttelevia, ympäristöstä houkuttelevaa. Täytyy olla hyvää tukea investoinneille, mutta täytyy olla myöskin tiettyä arvoa, joka johtaa siihen, että yritys jää pitemmäksi aikaa. Ja tärkeintä on tietysti investoinnit ihmisiin, ammattitaisiin työntekijöihin. Ja minun seudullani meillä on suurin aurinkoenergiaklusteri. Meillä on hyvin vahvasti kasvava alue, mutta meillä, meiltä puuttuu ammattityöntekijöitä, joten kehitys ei jatku, koska ei ole riittävästi ihmisiä, jotka tekisivät työtä, jotka tuottaisivat. Ja tämähän osoittaa, että kehitys menee siihen suuntaan, että on syytä investoida nimenomaan ihmisen resursseihin. Ja tämä on tärkeä asia, joka liittyy temaattisiin tavoitteisiin ja Eurooppa 2020. Se olisi joka lähestymistapa, joten minun mielestäni se olisi se suunta, joka pitäisi olla tässä lausunnossa ja sellaisena sen minä haluaisin nähdä ja teen tarkistuksia. Thank you very much. Sean Kelly, please. Kiitos. Sitten Sean Kelly. Euroopan puheenjohtajalle lyhyesti. Tietysti koesiopolitiikka on ollut perustavanlaatuinen eteenpäin vievä voima lähesty, lähentymisessä Euroopassa ja oma olen hyvä esimerkki siitä, joten sen pitäisi tietysti jatkua. Dirk Bonin pointti on myös validi ja se on se, että alueet, jotka ovat tällä hetkellä aika suhteellisen voimakkaita, mitä kilpailukykyisempiä niistä tulee, niin se hyödyttää myös Eurooppaa kokonaisuudessaan. Ja kun puhutaan houkuttelevuudesta investoijille Euroopassa, ja katsotaan Eurooppaa yksikkönä, ja se on hyvin tärkeä näkökohta. Petronen tämä kanta on myös tärkeä. Osana 2020 strategiaa, kun lisätään se räjähdyksen määrää, jota käytetään tutkimukseen ja tuotekehitykseen, niin se on kovin tärkeää, mutta ellei se johda sovelluksiin, uusiin tuotteisiin niin edelleen, ja ellei niitä tuoteta Euroopassa itse asiassa, niin se on aihukka. Ja luvut ovat ja hämmästyttävät. Niin paljon tutkimusta on Euroopassa, niin paljon uusia tuotteita suunnitellaan, mutta tuotetaan Euroopan ulkopuolella. Sen täytyy loppua. Ja sitten vielä yksi näkökohta. Pitäisi pyrkiä houkuttelemaan eliittien eliittejä, ei pelkästään opiskelemaan Eurooppaan, vaan jopa jäämään tänne. Jos se tarkoittaa esimerkiksi viisumivaatimusten poistamista, niin se pitäisi tehdä. Katsotaan nyt vaikka Nobelin palkinnon voittajia, joita on Yhdysvalloissa, jotka eivät ole ollenkaan sieltä kotoisin. Niin, Yhdysvallat houkuttelee heitä sinne siellä olevan tilanteen vuoksi. Meidän pitäisi tehdä sama, koska mitä enemmän meillä on korkealaatuisia tutkijoita Euroopassa, niin sitä enemmän työpaikkojakin saadaan luotua ja sitä enemmän tuotteita pystytään saamaan aikaan. Kiitos. Sean, kiitos kovasti ja Jan Olbricht. Just uh, two remarks with, uh, Pari kommenttia. Tämän tyyppinen mietintö ja meidän lausuntomme voisivat keskittyä kahteen asiaan. En tunne mietinnön alkuperäistä tekstiä, vain tämän lausunnon. Joko käsitellään, miten investoijia houkutellaan, miten luodaan hyvät olosuhteet investoijille verotuksen keinoin, muin keinoin ja niin edelleen ja niin päin pois. Toinen elementti on, entäpä sitten meidän unionin rahamme investointi. No en ensimmäisestä puhu, koska se kuuluu Ekonin väellä. Mutta tämä tulee toiseen kysymykseen, tässä todetaan selvästi, että meidän asetuksessamme, jota työstämme, on kaksi poikkeusta – Ensinnäkin tuotantopuoli suuryrityksissä, se kielletään top tykkänään AKRssä. E jos olen ymmärtänyt jotain Vlasakin tekstiä, niin siihen siinä puututaan, ettei suuryrityksiä pitäisi poistaa tuen piiristä, jos on kyse tuotannosta. Se on kovin kiistanalainen keskustelu, joka edelleen jatkuu. Ja toiseksi, ja monitasomallissa ei myöskään perusrakenteita saa rahoittaa liikenteessä, ympäristössä tai informaatiotekniikassa. Eli pitäisi olla johdonmukainen, kun yhtä tekstiä valmistellaan, niin sama kantaa sitten toisessakin tekstissä. Jos olemme samaa mieltä, että pitäisi suuryrityksiä tukea, niin varmasti siihen palataan EAKR-tekstissäkin. Thank you, Lambert van Nistelrooy. Kiitos sitten Lambert van Nistelrooy. Same, same direction. Samaan suuntaan kommentoisin minäkin kuin Jan Olbricht juuri. Vähän voitaisiin ottaa mukaan näitä innovatiivisia välineitä, esimerkiksi älykäs erikoistuminen ennakkoehtona, metodina, EAKR erityisesti. Ja tätä kautta päästään siihen, miten voidaan parhaiten hyödyntää koulutettua työvoimaa tulevaisuudessa omalla alueella. Joskus pitää keskittyä. Jos halutaan olla houkutteleva, silloin ei pitää hajautua, vaan pitää luoda tällainen taloudellinen ekojärjestelmä, johon suuntautuvat tietyt yritykset että olosuhteet ovat hyviä. Tämän minä haluaisin nähdä. Sitten varojen käyttäminen toisenlaisella tavalla, että on luottoja, riskien jakamistoimia, jotka voitaisiin myös mainita. Ja muuten, minusta tämä on hyvä lausunto. Voisimme tietysti sanoa myös, että ICT antaa hyviä mahdollisuuksia alueille, jotka kenties ovat kauempana keskuksista, joten on on tärkeää, että ollaan houkuttelevia pk-yrityksille ja uusille yrityksille. Ja nuoret ihmiset, jotka haluavat mukaan tällaisiin eri toimiin, joita voidaan kehittää lähivuosina, ihmiset tietysti odottavat, että 40 prosenttia uusista työpaikoista syntyy internettiin liittyen, joten tässä mielessä tämä kenties voisi olla hiukan konkreettisempaa. Niin, teemme nämä ja sitten Olbrichtin kanssa yhdessä ja Olbrichtin kanssa. Speaker Rodi Kratsa, please. Sitten Kratsa viimeisenä. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή μας και τους συναδέλφους. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös kollegalle, joka lausuntoa on valmistellut mietintöön, josta minä vastaan Ekon valiokunnassa. No niin, mikä oli mietinnön tavoitteena? Niin, tavoitteena oli taata kestävä kehitys Euroopassa. Siihen olemme palanneet useaan otteeseen monessa mietinnössä sekä ekon valiokunnassa kuten täälläkin. Mietinnän tavoitteena on muistuttaa, että Eurooppa on kuitenkin ensimmäinen kohde investoijille maailmassa edelleen, mutta uhkana ovat nyt kehittyvät taloudet ja niiden markkinat, jotka imevät yhä enemmän rahaa. Kyse on maista, joissa on myös mahdollisuuksia investoida omiin maihinsa silloin, niin sieltä ei enää rahaa tulee tänne päin. Kun meillä on talouskriisi ja institutionaalinen kriisikin käsissämme, niin se on sitä vaarallisempi tilanne, ja kun kasvuluvut ovat alhaiset, niin täytyy miettiä, miten selviytyä muiden aiheuttamasta kilpailusta. Meidän täytyy ratkaista tämä ongelma ja miettiä heikkouksiamme korostaa muita ominaisuuksiamme niin, että tämä ensimmäinen sija säilyy, kun ajatellaan kansainvälistä investointitoimintaa. Todellakin heikkoutemme ovat nyt tässä uhkana. Ei kyse ole ennenkään ulkoisesta kilpailusta, vaan sisäisestä uhasta. Eurooppa on todella kärsinyt myös kilpailusta, jota aiheuttavat tietyt alueet ja tietyt maat. Kun ajatellaan alueita eri maissa, niin niiden asema ei ole aivan samaa. Meillähän alueellinen kohesio on yleisenä tavoitteena ja sillä meidän on oltava uskollinen. Siksi valiokunnan tehtävänä on korostaa sitä ulottuvuutta, osoittaa, miten houkuttavuus investointien kannalta pitäisi koskea koko unionia. No sitten mitä tulee houkutteleviin alueisiin, joista kollegat jo ovat puhuneet täällä, eli mitä pitäisi korostaa alueillamme, miten meidän pitäisi käyttää varoja, eri välineitä, investointipankkia esimerkiksi tai muita välineitä. Siitä olemme jo usein otteeseen keskustelleet. Käsitekseni on nyt tärkeää ymmärtää, että infrastruktuurimme, enkä puhu pelkästään satamista tai teistä, vaan todellakin kaikista perusrakenteista, että ne ovat keskeisessä asemassa, jotta investoinnit säilyvät täällä ja että saadaan uusia. Kyse puhun yhtä lailla eurooppalaisista investoinneista kuin ulkopuolisista. Siis infrastruktuurit ja siis kaikki, mukaan lukien sosiaaliset perusrakenteet, ulkomaisten investointien vastaanotto, koulutus, paikallisen väestön kouluttaminen, kaikki tämä on tärkeää. Mutta kun innovoiva yritys sijoittuu johonkin paikkaan, niin ei välttämättä ole aina helppoa löytää koulutettua henkilöstöä. Siksi minun mietintöni korottaa, korostaa liikkuvuutta. Täällä kuultiin myös tutkimuksesta siis tutkimuksesta, jota käytetään kaikissa yrityksissä, kaikilla alueilla. Todellakin tutkimuksen suhde tuotanto on minullekin tärkeässä asemassa. Eurooppalainen tutkimus nimittäin äh, on aina peräisin pyramidin huipulta, eli tutkimuslaitoksista, yliopistoista, mutta tutkimusta tarvitaan myös paikallisella tasolla. Se on suoraan yhteydessä myös markkinoihin. Tämä on äärimmäisen tärkeää, jotta paikallisyhteisötkin voisivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia. Haluaisin puhua myös TEN-verkoista, jotka nekin tuovat lisää arvoa. Todellakin on tärkeää pitää kuviossa mukana myös syrjäisimmät alueet ja köyhimmät alueet, koska siitä koituu kuitenkin etua merkittävällä tavalla, ja ainakin joillekin alueille. No niin, tässä oikeastaan olivat kaikkein tärkeimmät seikat, teemat, joita minä haluaisin käsitellä mietinnössäni. Ne kuuluvat siis lähinnä minun valiokuntani toimialaan. Mitä tulee kolleganne lausuntoon sitten, olin, olin erittäin iloinen että hän on myös ottanut esille meille tärkeitä teemoja. Kohdassa kaksi puhutaan, että ei pitäisi korostaa yrityksen kokoa, vaan käyttää yhdenmukaista kriteeriä, nimittäin elinkelpoisuutta ja laatua. No ehkä tämä ilmaisu nyt ei ole ihan kaikkein paras, mutta totta kai on tärkeää investoida alueisiin. Ja meidän täytyy kaikkien investointien elinkelpoisuudesta kantaa huolta, olipa kyse suuresta tai pienestä. Ei tässä pitäisi luoda uusille, uusia kriteereitä pk-yrityksille toisia kuin suuryrityksille. Ja kuten totean mietinnössänikin, Euroopan unionin kohesion kannalta ja terveemmän kilpailun kannalta meidän täytyy lähentää sosiaali- ja talouspolitiikkaamme No, täällä sitä ei tarvitse välttämättä sanoa sitä aluevaliokunnan väelle. Kyse ei ole yhdenmukaisesta politiikasta, vaan eriytetystä, koska siitä saadaan varmaan lisäarvoa. Mikä myös on tärkeää, on se, että meidän täytyy paremmin yhteensovittaa politiikkaamme. Näin voimme korostaa niitä etuja, joita eri alueilla on. Minä matkustan paljon Euroopan unionin ulkopuolella, minulla on paljon yhteyksiä myös eri investointirahastoihin ja me, minä tiedän, miten he näkevät Euroopan. Mutta euroalueen vakaus on tässä tärkeässä asemassa, myös jos ajatellaan niitä maita, jotka ovat euroalueen ulkopuolella. He haluavat sijoittaa nimittäin alueeseen, mutta se edellyttää, että Tämä on osa kokonaisuutta. Meillä on niin ikään tärkeää, että meillä on paljon inhimillistä potentiaalia. Siksi tutkimus on niin tärkeä ulkomaisille investoijillekin. Meillä on todellakin vaikutelma, että täältä löytyy etua, laatua, myös ajatellen inhimillisiä voimavarojamme. Lisäksi meidän täytyy Eurooppaa markkinoida – markkinat on jotain erittäin tärkeää, joka tuo lisäarvoa myös eri alueilla. Siksi meidän täytyy edistää ja markkinoida yhtenäismarkkinoita, ei yksittäisiä maita tai Kreikkaa, Puolaa tai Ranskaa saa yksittäin kohdella tai käsitellä, vaan kaikki maat on nähtävänä, nähtävä yhtenäismarkkinoiden osana. Toisin sanoen se on ainutlaatuista, jota me olemme kehittäneet. Meillä on myös välineitä, jotka tuovat lisäarvoa kaikilla alueille. Kaikki elementit on huomioitavia ja tuoda niitä Framille paremmin myös unionin sisällä niin kuin ulkopuolellakin. Tässäpä minun huomio, jotka minä halusin teille antaa. Kiitoksia. Haluaisiko herra Poremba lyhyesti. Kiitos kaikista kommenteista, huomioista. On hyvin tärkeää mielestäni. Ja lausunnokin on tärkeä. Toivottavasti herra Vlasak löytyy löytämään, pystyy löytämään hyvät johtopäätökset, jotta voidaan löytää hyvät ratkaisut ja parantaa tätä lausuntoa ja lähettää se asiasta vastaavaan valiokuntaan. Kiitos kovasti. Kiitos. Nyt täytyy päättää määräajasta tarkistukselle 29. maaliskuuta kello 12. Se on päätetty. Hyvät kollegat, meillä on yksi kohta, josta ei keskusteltu, kohta viisi. Se on lausunto yhteisestä kalastuspolitiikasta Nuno Hän on paikalla, mutta tänään ei näytä olevan aikaa, joten todennäköisemmin laitetaan se huomisen äh, esityslistalle jonnekin. No, mutta täytyy vielä katsoa, että mm, mihin se voidaan laittaa, koska ymmärrän, että nyt ei ole ole pelkästään niin, että te puhuisitte, vaan muutkin haluaisivat puhua, varjoesittelijät. Koska tietysti jos ei ole muita puhujia, niin voimme antaa teille puheenvuoroja päättää määräajasta, onko puheenvuoropyyntöjä Teixeiran lausunnosta kalastuspolitiikan uudistuksesta. Selkeästikään ei ole, jos, joten jos haluatte, niin voitte esittää alustuksenne ja sitten päätetään määräistä tarkistuksilla ja asian käsittely loppuu siihen. Niin, pahoittelen sitä, että tai myöhästyneen tästä tapahtuu vaikuttaa esityslistaan niin konspolitiikan uudistaminen on, on kiireellinen asia, koska halutaan toimia kestävästi, ajatellen ympäristökysymyksiä, ajatellen sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurikysymyksiä, Tärkeää on, että myös kuitenkin saadaan aikaan älykästä kasvua, joka on kestävää ja tämä myöskin ottaa huomioon Eurooppa 2020 strategian ja muut eurooppalaiset politiikat ovat niiden kanssa sopusoinnussa. Siksi alueiden roolia täytyy korostaa, niiden täytyy ottaa suurempi vastuu kalastuksen hallinnoinnissa ja tämä myöskin alueellistamisen puitteissa toimijat tällä alalla, niiden täytyy saada aikaan parempaa kumppanuutta tutkimuksen ja kalastussektorin kanssa, eli siis kaikilla tasoilla. On tärkeää, että uudistuspolitiikan tavoitteet pannaan toimeen alueellisesti toimien, myöskin huolehtien asianmukaista rahoituksesta, jotta voidaan panna toimia myöskin Euroopan 2020 ja sen strategiset puitteet. Kumppanuushankkeet merkitsevät sitä, että kaikki ovat mukana, voi vain harjoittaa yhteistyötä yhdessä ja myöskin myönteisesti edistää yhteistä kalastuspolitiikkaa. Deadline for amendments is also 20... Kiitos. Määrää 29. maaliskuuta kello 12. No niin, näin keskeytän kokouksen. Ja nyt mun vuorossa koordinaattorien kokous, ja pyytäisinkin kaikkia muita poistumaan mahdollisimman pikaisesti niin, että voimme aloittaa koordinaattorien kokouksen. So this, uh, you are working in these letters to the to and Okay. Uh, tak, zaraz po, powiesz, za pół godziny. On the financial regulation. And dear colleagues, in half an hour we... Niin, puolen tunnin kuluttua tässä salissa on tapaaminen Tanskan puheenjohtajavaltion kanssa työryhmän kokous. Se saamme sitten kuulla, mikä on tilanne neuvotteluissa. Joten ne teistä, joita asia kiinnostaa, voitte palata kello 12.30. Mutta nyt sali tarvitaan